Good morning everybody. No niin, hyvää huomenta. Päivän esityslistaan. Kohta kaksi. Vastustaako ensinnäkin joku esityslistan hyväksymistä? Voin tässä vaiheessa jo todeta, että Kostan mietinnöstä ei äänestetä tänään, Eräs varjoesittelijä toivoi tarkistuksia, mutta ei pääse tänään tänne paikalle ja tämä ei ole se niin kiireellinen asia ja tästäpä syystä sovimme esittelijä Kostan kanssa, että seuraavassa kokouksessa äänestys tästä toimitetaan. Eli emme tänään äänestä esittelijä Kostan tekstistä. Kohta kaksi. Esityslistalla pöytäkirjojen hyväksyminen jos ongelmia ilmenee, niin voisitteko ystävällisesti ilmoittaa minulle näistä ongelmista kokouksen loppuun mennessä? Kolmanneksi ilmoitan, että tulkkausta ei löydy Bulgarian, Liuttavaan, Latvian, Tsekkiin, herrekytkö menee sanat sikasin, Liettua, Malta, Portugali, Slovenia. Hollantia voitte puhua, mutta tulkkausta Hollantiin päin ei ole tarjolla, eikä kroatian kielenkään päin. Kun katsotte asiakirjojanne, niin sieltä löytyvät sihteeristön tarjoamat tekstit koskien Mariborin matkaamme kulttuuripääkaupunkiin siis ja Tämä välitetään valiokuntien puheenjohtajille tiedoksi, koska hehän antavat meille mahdollisuuden tällaisiin matkoihin. Näin pääsemmekin esityslistalla suoraan kohtaan viisi. Aiheena on Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta annetun asetuksen muuttaminen. Valmistelijana toimii kollega Paliadelli. Haluatteko sanoa jotain, edustaja Paliadelli? Good, good morning. Have a nice session. Hyvää huomenta. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita tarkistuksista ja toivon, että humanististen alojen tutkimusta koskeva tärkeä esityksemme hyväksytään täysistunnossa. Kiitos oikein paljon. Mikrofoni. 67 Änderungsanträge für die 67 tarkistus on jätetty tähän innovaatiostrategian liittyen. No niin, siirtykää äänestykseen. Aloitamme asetuksesta teknologiainstituutin perustamiseen liittyen. Tarkistus neljä puolesta äänet, olkaa hyvä. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan alusta. otetaan alusta. Siis puolesta vastaan tyhjää. No, tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Tarkistus 16. Äänestys voitaisiin päättää, mikäli Boris vaan istuutuisi. No niin, äänestys päättyy. Aja, pieni hetki vielä. Kollega Bako odottaa vielä korttiaan. No, vielä kerran. Tarkistus 16. Äänestys alkaa ja päättyy. Kymmenen puolesta. Yhdeksän vastaan hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Tarkistus 20. Äänestys päättyy. 17 puolesta, kun Bakon äänikin lasketaan mukaan, ja 9 vastaan hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 10, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13 puolesta 14 vastaan hylätty. Kyllä, kyllä, sinun äänesi laskettiin myös. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Tarkistus 11. Äänestys päättyy. 13, 14, hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistuksesta kolme koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22.6. No kylläpäs näköpetti. Tarkistus 13. Puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12, 16, hylätty. Tarkistus 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Luonnoksesta puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää. Yksi vastaääni, muuten puolesta, eli hyväksytty. Onnittelut edustaja Paljadelli. Näin pääsemme seuraavaan Paljadellin tekstiin. Kyse on edelleen tästä instituutista, strategia ja innovaatio. Tarkistus 33. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 37. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28. Hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 45. Äänestys alkaa ja päättyy. 17 puolestaan 11 vastaan hyväksytty. Seuraavana 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme kuutoseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seiska puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksikko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, puolesta vastaan hyväksytty, 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty,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 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 56 koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16, 12 hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 64 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 64. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Huh, meinasi unohtaa sanoa. Hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys puolesta vastaan kaksi vastaääntä hyväksytty. Oikein paljon kiitoksia ja onnittelut valmistelija Paljadellille. Sabine ist gar nicht da. Ask Fontana. Fontana wir kommen jetzt zum Punkt... Äh, hyvä. Voimme siirtyä esityslistalla kohtaan seitsemän. Fontana toimii valmistelijana. Olkaa hyvä. Sinä no, solo per ringraziare particolarmente il segretariato. Haluan vain kiittää sihteeristöä ja Stefaniita, joka on ollut äärimmäisen hyödyllinen tässä työssä. Haluan kiittää myös kaikkia parlamentin jäseniä, jotka ovat antaneet panoksensa. Kyse on Euroopan laajuisista televerkoista. Jos kukaan ei halua käyttää puheenvuoroa, niin me suoraan äänestykseen. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6-56. Sopiiko, että ne hoidetaan yhtenä könttänä? Eli kuutonen, 53, 54, 55, 56, puolesta äänet, olkaa hyvä, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Näin pääsemme kompromissitarkistukseen numero kaksi, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 63 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 64 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 65 puolesta, vastaan, vastaan, tyhjää, hylätty. 66 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 68 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 69 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 70 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Tarkistus 70, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty äänin 12.16. Tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää. No tämäkin on tarkistettava. Koneäänestys alkaa. Tarkistus 71. Äänestys päättyy. 15.12 hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 79 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Tarkistus 79, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 vastaan, 12 puolesta hylätty. Suullinen tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Koneäänestys alkaa, tarkistus 81. Äänestys päättyy. 14.12 hyväksytty. Tarkistus 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 86. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.12 hyväksytty. Tarkistus 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 88 koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14.15 hylätty. Tarkistus 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 17, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13.16 hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty 24 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 25 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 26 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 27 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 28 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää, Hyväksytty 33 puolesta, vastaan tyhjää. Hylätty kolmonen puolesta, vastaan tyhjää. Hylätty 34 puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta, vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 35, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 10, 17 hylätty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 42 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Loppuäänestys. Puolesta äänet, olkaa hyvä. Vasta äänet. Tyhjää. Kaksi va- tyhjää muuten puolesta, eli hyväksytty. Oikein paljon kiitoksia, arvoisa kollega Fontana. Näin pääsemme eteenpäin esityslistalla. Kyseessä on kohta kahdeksan. Aiheena on väliaikainen mietintö, jonka on laatinut edustaja Lokegord. Morten, haluatko sanoa aiheeseen liittyen jotain? Et halua, joten siirtykäämme suoraan asiaan. Hyvä. Siis tarkistus 20 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää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 vastaan tyhjää, hyväksytty 32 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 33 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 35 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 38 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 39 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 40 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty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 46 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 46 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Seitsemäntoista kaksitoista hyväksytty, 47 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa, 47. Äänestys päättyy. 17, 13 hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan vielä kerran puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 54 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 55 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 56 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 57 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyvä. Hylätty. 58 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus yhdeksän. Äänestys päättyy. 16, 13 hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys äänen puolesta vastaan tyhjää. Kaksi tyhjää, kaksi vastaan. Kiitos oikein paljon. Kiitos oikein paljon, edustaja Lokivaara. So, now we come to... Nyt Ivo Bellet, hän ei ole paikalla. Edustaja Bellet ei ole paikalla. Ei, vaan God. Anteeksi, anteeksi, vielä kerran. God aina. Yleinen talousarvio kamalaa tämä äänestäminen. Se last one, yeah. I can never hear myself. Mutta tämä on viimeinen. No niin. Yksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän. Eikä. No, Yksi kerrallaan. Kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty yksitoista puolesta vastaan tyhjää. Vielä kerran. yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 15, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksitoista puolesta, yhdeksäntoista vastaan. Ja vielä yksi virhe siinä, no 12, mutta joka tapauksessa hylätty 16 puolesta. Ei vaan kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty 17 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty 18 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty 19 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty 22 osaa, ensimmäinen osa puolesta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 Loppuäänestys. Äänestys puolesta. Vastaan. Tyhjää. Yksi vastaääni. Kiitos oikein paljon edustaja Lökkegård. Seuraava kohta esityslistalla. Se olenkin minä. So, jetzt wird spannend. No nyt tämä oikein muuttuu jännittäväksi. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, yritän mahdollisimman selkeästi, seurattavasti puhua, ettei vaan pääse syntymään väärinkäsityksiä. Niin, edustaja Korella, olisi hienoa, jos kuuntelisitte. Siis vielä kerran. Haluaisin todella nyt koko valiokunnan huomion. Tämä on tärkeä mietintö, josta puhutaan niin paljon, vaikka ei olisi kunnolla tätä lukenut ja niin paljon tulkitaan sellaista, mitä siellä ei ylipäätään ole, niin mielelläni haluaisin, että kaikki nyt kuuntelisivat. Ja sitten lopulta ehkä vielä paperi, jossa on kaikki mukana sähköisesti. No, tai no, jos pitää printata, niin printataan. No, kuten kaikki tiedätte, komissio viime vuonna esitti luonnoksen uudeksi ohjelmaksi koulutus, nuoriso ja urheilu. Me järjestimme keväällä kuulemistilaisuuden, touko- ja kesäkuussa keskustelimme. Olen keskustellut varjoesittelijöiden kanssa paljonkin, joten voin sanoa, että se mitä tänään esitän on osittain yhteistä työtämme. Olen pyrkinyt siihen, että kollegat voivat osallistua mahdollisuuksien mukaan ja Toivon, että tämä onnistui. Ehdotan nyt jo, että tarkistusten jättämisen määräpäivä on kolmas kymmenettä suuri juhlapäivä Saksassa, mutta ei se sitä estä, etteikö siihen mennessä voida tarkistuksia jättää. 6. päivä marraskuuta äänestetään valiokunnassa. Tiedätte, että 6. marraskuuta äänestetään ilman, että olisi lukuja, eli me puhumme silloin vain prosenttiosuuksista, emme summista. Työtä helpottaakseni olen antanut teille tekstin, josta selkeästi näette muutokset komission tekstiin verrattuna. Toivon, että olette tutustuneet tähän asiakirjaan. Ainakin varjoesittelijät niin ovat tehneet. Tarkistukset, joita voitte jättää kolmas lokakuuta mennessä. Haluaisin vielä muistuttaa, että te ette voi muuttaa minun mietintöäni, niin voitte tehdä tarkistuksia ainoastaan tähän komission ehdotukseen hankalaa, mutta ei tämä muuten käy. Eli pyydän todella, että rajoitatte tarkistuksenne ihan välttämättömiin asioihin, kun luonnoksessa, jota olen esittänyt mietintöluonnoksessa, on jo oikeastaan monet asiat, joita olemme yhdessä pohtineet. Nyt esittäisin tärkeimmät kohdat. Ensinnäkin tämän ohjelman rakenne. Komission ehdotuksessa on kolme alaa, koulutus, nuoriso kolme tällaista perussuuntaviivaa, jota en halua muuttaa. Tätä kuuntelette nyt tarkkaan. Oppimisen liikkuvuus, yhteistyö, jolla tuetaan innovaatioita ja hyväksi todettuja menetelmiä ja se, että tuetaan poliittisia uudistuksia. Näiden toimien, avaintoimien, Lisäksi kaikki nykytoimet yhdistetään, jotka liittyvät koulutukseen ja nuoriin. Chamonet toimet mukaan lukien ja sitten oma luku urheilua ajatellen. Valitettavasti on niin, että ei ole yhtään artiklaa tässä komission ehdotuksessa, joka liittyisi suoraan nuorisoalaan, vaikka tällä hetkellä on olemassa nuoriso-ohjelma. Kuten tiedätte, minä halusin aluksi, kuten moni muutkin, että olisi edelleen erityinen nuoriso-ohjelma – nyt hyvistä syistä minut on pystytty vakuuttamaan siitä, että näin ei tehdä, mutta olen ottanut erillisen nuorisoluvun mukaan, kaikkien teidän toiveidenne mukaisesti. Näin siis tässä ohjelmassa on kolme lukua. Koulutus ja ammattikoulutus, toiseksi nuoriso ja kolmanneksi urheilu. Artiklasta yksi tämä näkyy hyvin. Sekä koulutus että nuorisoluvussa olen noudattanut noita avaintoimien rakenteita, joita komissio on ehdottanut, koska pidän oikeana sitä, että selitetään, että liikkuvuus, yhteistyö ja poliittisten uudistusten tuki ovat keskeisiä aloja koulutuksen ja nuorisotyön osalta. Nyt koulutus ja ammattikoulutus. Komission ehdotus on hyvin yleisellä tasolla. Siksi se on melko abstraktia tekstiä, eikä mitenkään käyttäjäystävällistä. On vaikea todeta, minkälaiset toimet näiden avaintoimien osalta ovat mahdollisia tukikohteita. Ja valitettavasti tästä syntyy sellainen käsitys, että korkeampaa koulutusta painotetaan erityisesti. Siksi on todella välttämätöntä huolehtia siitä, että saadaan enemmän näkyvyyttä ja yksityiskohtaisempaa tietoa yksittäisistä aloista. Ei tämä sitä tarkoita, että halutaan muuttaa näitä avaintoimia, vaan tämä tarkoittaa sitä, että haluamme kaikkien lukijoiden silmissä saada selkeästi näkyviin, mistä tässä on kyse. Minua huolettaa se, että meidän pitäisi pitää kiinni eri koulutussarojen merkityksistä. Ja hyvät nimet, joita meillä on, Komeniuskoulun osalta Erasmus, korkeampi koulutus, Leonardo da Vinci ja Grundtvig, joka koskee aikuisten oppimista. Näistä pitäisi mielellään pitää kiinni. Ei siksi, että useimmat ihmiset, jotka eivät paljon tunne koulutusta, tuntevat ainoastaan Erasmuksen. Ei tämä tarkoita sitä, että Comenius ei ole tuttu. Comenius Community on olemassa samoin Grundtvigin osalta, eikä niitä voida noin vain särkeä. Uusi artikla 5a ottaa uudestaan mukaan nämä alat ja nämä nimet. Ei tämä mitenkään muuta sitä toivetta, joka liittyy yksi, yksinkertaistamiseen. Samoin sanon tämä komission suuntaan. Artiklassa 5b konkreettisemmin puhutaan siitä, mitä yksittäisiä tavoitteita näiden alojen osalta on. Yksittäiset tavoitteet, joita komissio on ehdottanut, kattavat koko ohjelman ja olen pitänyt niistä kiinni muuttumattomina. Kuitenkin on ymmärrettävä suuntaviivoina ja siksi alakohtaisesti niitä pitäisi vielä täydentää. Ohjelmatoimien osalta komission luonnos on edelleen siellä olemassa. Olen sanonut tämän nyt kolme kertaa, mutta asiathan pitää sanoa niin usein, että kaikki ymmärtävät. Liikkuvuusyhteistyö, poliittisten uudistusten tukeminen siis. Nämä avaintoimet. Kuitenkin ehdotuksessani muotoillaan niin, että nähdään välittömästi, mitä toimia – voidaan tukea yksittäisillä koulutuksen aloilla. Siis voidaan tukea. Näin haluan, ettei liikapainoteta korkeakoulutusta. Koulutus, ammattikoulutus, korkeakoulutus ja ammattikoulutus, nämä haluaisin kaikki samalle tasolle. Minun mietintöni kautta haluan, että nämä alat ja toimet saavat riittävästi näkyvyyttä, ylläpitäen joustavuutta. Nämä mainitut toimet – eivät ole siis osana kattavaa luettelua, vaan ne osoittavat ikään kuin mitä mahdollisuuksia tämä ohjelma tarjoaa. Tällaista ei aikaisemmin ollut. Tämä oli liian yleisellä tasolla tämä teksti ja nyt tämä on käyttäjäystävällisempi. Korkeakoulualalla on uusi väline, Erasmus Masters Learn Guarantee-järjestelmä. Siis se, että annetaan lainan tukea, kun opiskellaan masterstutkintoa varten ulkomailla. Näin lopulta nekin voivat lähteä ulkomaille opiskelemaan, joilla ei siihen varaa ollut aikaisemmin. Ja kaikki tiedätte, että kaikkien Erasmusta ei ole koskaan ollut, vaan Erasmus sille, jolla on riittävästi rahaa. Eli sillä parilla sadalla eurolla ei kukaan ole selvinnyt. Tämä kaikille ei ole koskaan ollut totta, joten nyt ainakin tuohon Erasmus Master-osaan saadaan tällainen lainan mahdollisuus sisällytettyä. Mutta kaikilla meillä on ollut vähän ongelmia sen kanssa, minkälaiseksi tämä muotoillaan. Komissio on valmis keskustelemaan. Meidän pitäisi komission kanssa keskustella siitä vielä, miltä tämä käytännössä näyttäisi. Kuka, mitä, miten, kuka saa lainaa keneltä ja niin edelleen. Nämä asiat on selvitettävä ennen kuin äänestetään – jotta lopulta voidaan hyvän oman tunnon kerran hänestä tämän puolesta. Uskoakseni tämä on useampien kommelegoiden mielestä myös hyvä asia. Nuoriso. Minä sanoin jo, että nuoriso luku on siellä erikseen. Mukava uutinen kaikille nuorille, jotka siellä ovat salin takaosassa. Tämä oli minulle tärkeää, mutta neuvostolle tämä sopii myös. Samoin kuin yleinen ja ammattikoulutus, niin nuorisoluvussakin on yksittäisiä tavoitteita ja noiden kolmen avaintoimen osalta. Tässä koskee nyt samat asiat kuin muiden lukujen osalta. Tarvitsemme konkreettiset yksittäiset tavoitteet, jotka osoittavat, mitä nuorisoalalla haluamme saada aikaiseksi. Vielä kerran haluan sanoa, ettei tässä lähdetä joustamaan tuosta tavoitteesta, joka meillä oli joka oli sinänsä joustavuuden ylläpitäminen, mutta mitä haluamme saada aikaiseksi? Yksittäisten oppimisliikkuvuus, nuoret liikkeellä ja sitten erotellaan tämä vapaaehtoistyöstä, joka on tärkeä meille parlamentissa, senhän me otimme mukaan. Siksi nämä toimet on mainittu. Sitten yhteistyö, jolla tuetaan innovaatioita, hyväksi todettuja menetelmiä, nuorisot tekee työtä yhdessä. Ja sitten poliittisten uudistusten tukeminen. Tässä pidän kiinni siitä, että Euroopan nuorisofoorumin lisäksi myös nuorten kansalaisjärjestöt voivat edelleen saada toimintaansa tukea. Tämä oli esittelen toive. Lisäksi haluaisin mahdollistaa sen, että tämä avataan nuorille ihmisille, jotka – tekevät työtä nuorisosaralla, eivät välttämättä tietyssä nuorisojärjestössä. Ja minun toivomukseni on se, että tämä ohjelma on mahdollisimman osallistava, helposti kaikkien saatavilla. Sitten Chamonet-toimien kautta voidaan tukea, tai tässä on nämä kuusi, jotka ovat saaneet tukea, Bryggen Eurooppa, Euroopan instituutti Firenzessä – Maastrichtin instituutti, Trierin Eurooppa-lakia käsittelevä akademia, European Agency for Development in Special Needs Education ja International Center for European Training Nitsassa. Komission ehdotuksessaan halunnut tukea toimintaa ainoastaan ensimmäisen kahden elimen osalta. Tiedän toki minkä takia näiden osalta ei ole uskallettu sitä tehdä ja muiden neljän osalta on ajateltu, että vastustelua tuskin on niin paljon. Minä olen ottanut kaikki nämä laitokset mukaan, jotka komissio on poistanut niin, että niiden toimintakuluihin voidaan antaa tukea. Sitten urheilu. Ehdotuksessa on oma luku, pieni lukunen lähinnä urheilusta. Siellä puhutaan siitä, että että on tärkeää tukea kestävällä tapaa laajalla alalla toi, tapahtuvaa ruohonjuuritason urheilua ikäänkin. Se pitää silloin mainita, jos näin aiotaan tehdä. Siksi se on laitettu sinne prosenttiosuuksina tavoitteisiin ja toimiin urheilun saralla. Näin teki myös neuvosto. Huomaatte, että hämmästyttävää kyllä ensimmäistä kertaa olemme tässä enemmän – neuvoston kanssa samalla linjalla kuin koko minun urani aikana. Indikaattorit, jotka liittyvät näihin tavoitteisiin, ovat melko teknisiä, ne siirrettiin siksi liitteisiin, niin kuin muidenkin alojen osalta on tehty. Urheiluehdotus pitäisi olla sellaista, että tuetaan vapaaehtoistoimia urheilussa samoin kuin urheilun ja koulutuksen yhdistämismahdollisuudet. Näin hän esitteli ja teki jo silloin, kun meillä oli urheilumietintä. Ennen kaikkea pitäisi mahdollistaa urheilutapahtumat silloin, kun urheilutapahtumat tukevat näitä tavoitteita, jotka olen esittänyt. Sosiaalisen syrjäytymisen vastainen taistelu, sosiaalisen osallistamisen tukeminen ja myöskin liikunnan terveysvaikutukset – tässä esimerkiksi ajattelen erityisolympialaisia. Ja sitten vielä budjetista. Niin kauan, kuten aikaisemmin sanoin, emme tiedä, miltä lähettävät lopputulokset neuvotteluista tulevista monivuotisista rahoituskeuksista. Meidän pitää puhua prosenteista, joten poliittiset prioriteettimme esitetään nyt prosenttilukuina. Yleinen ammattikoulutus, nuoriso, Chamonet-toimet ja nuoriso. Näiden välillä olen jakanut budjetin selkeästi, jotta on selvää, mitkä osuudet ovat näiden pääalueiden osalta käytössä. Koulutuksen budjetin osalta on tärkeä kohta vähimmäisosuus sektorikohtaisesti. Komission tiedonannossa annetaan suuntaa antavia vähimmäisosioita koulutussektoreille ja nuorisolle. 56 prosenttia summasta, mutta ohjelmaehdotuksessa niitä ei kuitenkaan mainita varsinaisesti. Ja kuten tiedätte, tiedonanto ei ole oikeudellisesti sitova, joten nyt minä ja neuvosto haluamme nämä vähimmäisosuudet sinne tekstiin. Näin niistä saadaan sitovat. Lisäksi tietenkin koulutussektorin minimiosuus 56 on tullut korotettua. Minä olen korottanut sitä 90 prosentin. Meidät on valittu parlamentin jäseneksi. Meidän pitää voida myös ulospäin puhua näistä koulutusohjelmista. Me edustamme käyttäjäasiakkaita, enkä voi ymmärtää, että tässä mainitaan 56 prosenttia, sitten 44 prosenttia jää täysin komission hallintaan. Ei millään pahalla, mutta minä en halua tällaista versiota kolmen vuoden kuluttua voidaan keskustella siitä, onko nä- tämä oikein vai ei. Teidän pitää huolehtia siitä, että tämä joustavuus on mahdollista kolmen vuoden jälkeen, mutta sopien meidän kanssamme. Mutta etukäteen jo pitäisi tietää, mitä mieltä me olemme. Ja sitten Leonardo da Vinci-ohjelma, ammattikoulutus. 21 prosenttia on minun ehdotukseni tässä vähimmäisosuutena – No miksi minä olen tätä laskenut? Tämä prosenttiosuus heijastelee sitä taustaa, että kokonaisbudjettia on tarkoitus korottaa, näinhän komissio on ehdottanut. Selkeästi korottaa. Ja silloin 21 prosenttia olisi enemmän kuin 25 prosenttia oli tähän mennessä. Lisäksi meidän on nähtävä, että jotkut Leonardo da Vinci-ohjelman toimet vuoteen 2014 mennessä tulevat eurooppalaisen sosiaalirahaston piiriin. Ehkä edustaja Repo voisi hoitaa puhelunsa tuolla salin ulkopuolella, se olisi kovin ystävällistä. Tämä heijastelee minun uskomustani siitä, että meillä pitää olla nämä prosenttiosuudet. Tässä on katsottava asiallisia tarpeita joka alalla. Ja jos tämä tilanne muuttuu, komission pitää meille tämä kertoa ja pyytää muutoksia. Esimerkiksi arviointikertomuksessa vuonna 2014. Sen takiahan näitä asioita arvioidaan. Budjettivaliokunta tekee esimerkiksi näin tehdessään lausunnon tästä ohjelmasta. Budjettivaliokunta on tätä siis ehdottanut ja minä mielelläni tuen tätä. Haluaisin vielä sanoa selvästi yhden asian. Todella toivon, että komissio nyt kuuntelee. Minun ajatukseni ei ole sellainen, että eri alojen osalta sanotaan, mikä avaintoimi, liikkuvuus, yhteistyö tai tuo kolmas, että sanotaan, että ne on annettu sektorikohtaisesti. En siis sano teille komennus, liikkuvuus, yhteistyö, tukeminen. En sano sitä niin, vaan sanon me, mitä komennuksen osalta kaiken kaikkiaan tarvitaan. Jos se ei riitä, tai jos se on, sitä rahaa on liikaa, niin sanokaa se sitten vuonna 2017 meille. Siis suunnittelu turvallisuutta, varmuutta, mutta samalla joustavuutta, sitä haluamme. Sitten kansalliset virastot, tunnette minun kantani, komissio on ehdottanut, että olisi ainoastaan yksi kansallinen viranomainen, yksi kansallinen virasto jäsenvaltiota varten. Kuitenkin haluaisin, että subsidiariteettiperiaate tässä toimisi. Jokainen jäsenvaltio kai voi sentään hoitaa tämän asian oman mallinsa mukaan. Tässä olemme neuvoston kanssa samaa mieltä. Ja sitten tuo ohjelma komitea. Komissio ehdottaa, että olisi ainoastaan yksi tällainen valiokunta tai komitea, mutta uusi ohjelma kattaa eri koulutussektorit, mutta myös nuorison ja urheilun. Kansainvälisessä yhteistyössä korkeakoulujen osalta esimerkiksi. Minä ehdotan, että pidetään ainoastaan yhtä tällaista ohjelmakomiteaa, mutta se voi kokoontua erilaisissa kokoonpanoissa esityslistasta riippuen. Varmasti voimme tästä sopia. Ja kuten tiedätte, ehdotimme myös, että tässä ohjelmakomiteassa voisi olla ihmisiä tarkkailijoille sellaisia ihmisiä, jotka vähän paremmin tuntevat tätä alaa, kun siellä istuvat. Eli ammattikoulutuksen alalla esimerkiksi isossa osassa ehditettiin, että työmarkkinaosapuolet voitaisiin ottaa sinne mukaan. Ehdottaisin myös, että sellaiset järjestöt, jotka käsittelevät koulutusta, ELLA esimerkiksi, voisi osallistua – Lopuksi vielä ohjelman nimikysymys. Kaikkien Erasmusta ei siis ole. Se ei ole koskaan sopiva nimi tälle ohjelmalle. Erasmus on sinänsä loistava ohjelma korkeakoulutukselle ja muut koulutusalat jäävät huomiotta. Tässä siksi minä ehdotan, Minähän en keksinyt tätä elinikäistä oppimista, mutta jätetään se sinne komissio sen keksii 5-6 vuotta sitten. Samalla keskusteluissa olen pyytänyt kaikkia pohtimaan tätä kysymystä ja ehkä tekemään ehdotuksen, ja ehdotuksen olen nyt saanut, mutta sitä pitää, piti muuttaa, kun se ei ollut mahdollinen siinä muodossa. Minä sain ehdotuksen Yes, Youth Education and Sport – mutta Young Entrepreneurship, tällainen yes on jo olemassa, joten ehdotan, jos voitte auttaa. Voisiko tämä olla Yes Europe? Youth Education Sport Europe. Jotkut eivät ehkä ole niin innokkaita tässä valiokunnassa on ehkä myös sellaisia, jotka eivät mielellään lausu tällaista Yes Europe, mutta suurin osa ehkä kuitenkin sanoo Euroopalle yes, joten yes Europe ehkä sopii. Toivon, että kuuntelitte tarkkaan ja nyt voimme lähteä keskustelemaan. The first. E, Takula. Edustaja Takkula. Kiitoksia puheenjohtaja. Tuota, jäin tässä miettimään, että kyllähän me varmaan kaikki sanomme yes Euroopalle, mutta mutta sanotaanko tämän ohjelman kautta, niin sitä täytyy miettiä, että tämä tuli nopeasti ja Okei, okay, I can continue. Tuota, muutama huomio. Tämä varsin ansiokasta ja hyvää työtä puheenjohtajamme on tehnyt, niin kuin tiedämme hänen paneutumisensa tähänkin asiaan. Kuitenkin tuossa kun on ollut mahdollisuus tämän alustavan version pohjalta käydä hiukan keskustelua näiden kansallisten toimijoiden kanssa, jotka toteuttavat sitten ohjelmaa, niin sieltä on tullut tämän tyyppisiä huolia, mitkä on varmaan tässä kohde hyvä myöskin sitten ö, ottaa huomioon. Eli on hiukan huolta siitä, että tämä esitys on mennyt aivan liian yksityiskohtaiseksi niin kuin toimintojen kuvailusuhteen. Ja on sellainen pelko, että tämä vaikeuttaa toimeenpanoja on sellainen uhka olemassa, että ohjelma niin jakautuu kymmeniin pieniin toimiin, mikä on hankala järjestää ja tämä ei ole missään tapauksessa, tapauksessa enää sitten kustannustehokasta. Ja tämä varsinkin Suomessa, kun käytiin tätä keskustelua, niin tämmöistä, tämmöistä huolta nousi eh, sieltä, jotka panevat tätä ohjelmaa ää, eh, eh, niin kuin toteen. Ää, tietenkin yleinen ajatus on, että kun katsotaan komission esitystä, niin kyllä tätä yksityiskohtaisuuden tasoa on mahdollista lisätä, mutta onko, onko menty liian pitkälle, niin tällainen kysymys sieltä nousi. No, toisaalta, toisaalta myöskin sitten tämä ajatus, että tässä ohjelman tavoitteita on, on sitten niin kuin lisätty, eli nyt tavallaan on nähtävissä kolme eri tasoa, tämmöiset yleiset tavoitteet ja erityiset tavoitteet ja vielä kullekin sektorille omat erityiset tavoitteensa ja tätä, tätä myös niin kysyttiin, että monimutkaistaako tämä ohjelma ja tekeekö se sen seurannasta ja, ja indikaattoreiden kehittämisestä hankalaa? Tämän tyyppinen ajatus nousi esille ja ajattelin, että tämä on tässä näin rakentavasti varmasti hyvä tuoda esille ennen kuin ohjelma, ohjelma sitten loppuun lyödään tai lukkoon lyödään. Ja niin kuin me kaikki tiedämme, tärkeintä on myöskin kuunnella tosiaankin sitä ruohonjuuritasoa. Sitten tämä ajatus, että, että vuosittainen työohjelma hyväksyttäisiin delegoidulla säännöksellä, eli tuo artikla 27, niin sitä pidetään kyllä vähän liian hankala ja, ha, hankalana ja hitana proseduurina, ja sillä ei oikein niin kuin lämmitty, lämmitty, eikä myöskään tälle ajatukselle artikla 21 kautta 2 koskien viisumeita, eli ainakin Suomessa on sen tyyppinen ajatus, että kansallinen, kansallisella viranomaisella eikä ministeriöllä ole halua eikä myöskään mahdollisuutta vaikuttaa näiden viisumien myöntämiseen. Ja tämä oli asia, mikä nousi meillä alustavissa keskusteluissa voimakkaasti esiin. No sitten mitä tulee tuohon, tuohon rahoituksen ja, jakautumiseen, niin, niin, niin se on ehkä ihan hyvä, että, että yle, yleissivistävän koulutuksen suuntaan sitten tulee niin painopistettä ja huomiota. Se on, se on erittäin tärkeä asia. Ja myöskin se on hyvä ja oikeansuuntainen toimi, että, että noin 90 prosenttia budjetista korvamerkitään jo, jo asetuksessa, että tämä nähtiin hyvänä. Ja, ja tuota, mutta sitten tuon urheilusektorin ja kansallisten toimistojen osuuden kohdalla oli sellainen ajatus, että olisiko tarpeen merkitä jollakin tavalla joku x prosenttia tai vähintään kuitenkin joku x prosenttia sitten – budjettia sinne, koska on vaara se, että jos budjetti tippuu rajusti, jos neuvostossa näin pääsee käymään sitten, niin silloin tuo urheilusektori voi jäädä niin pieniksi, että, että koko toiminta ei ole kustannustehokasta käynnistää. Ja, ja samoin myöskin sitten kansallisten toimistojen saama raha saattaa jopa vähentyä nykyisestä ohjelmakaudesta. Ja tämä on tietenkin semmoinen asia, että me innokkaina urheiluihmisinä haluaisimme nähdä hyvän ja toimivan urheiluohjelman, ja itse asiassa sillä ei ole vielä nimeä, nimiäkin löytyy sille urheiluohjelmalle, kun täällä on sitten laitettu, ja jossakin puhuttiin Erasmus Sportista, mutta tota, eihän nyt Erasmus Sporttia voi kaiken. Meillä on Suomesta hyviä nimiä, voidaan vaihtaa vaikka, vaikka Teemu Selänen Sport, tai jos halutaan sitten joku eurooppalainen dimensio, niin vaikka Pavol Dem Dem Demitra Sport tai mitä, mitä tahansa, jos halutaan hyviä eurooppalaisia miehiä ja, ja, ja, tai naisia urheilijoita nostaa esille, jolla on ollut suuri vaikutus eurooppalaiseen kulttuuria, urheilun ja nuorisoon. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, tämä opintolainatakausinstrumentti, se on melko vaikea ja ainakin suomalainen näkökulma on sitten vähän sellainen, että sitä mielellään niin kuin vastustettaisiin ja nähdään se vaikeana. Niin arvoisa puheenjohtaja, tämmöisiä ruohonjuuritason terveisiä ohjelman toimeenpanijoilta tässä kohden ja tämmöisessä rakentavassa hengessä paljon on hyvää, mutta jotakin tämmöisiä pieniä huolia vielä nousee ja, ja tuota, jos näistä vielä löydetään hyvää yhteinen ratkaisu, niin mehän saadaan silloin loistava ohjelma aikaiseksi. Yes. Yes, and then yes is sport. Yes. Ja urheilulle myös. Edustaja Nevadilova. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som sa chcela poďakovať pani eh, spravodajkyne predsedničke nášho výboru Doris eh,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 parantunut varsinkin verrattuna komission tekstiin. Eli tässä ollaan lähempänä sitä, mitä me olemme ryhmässämme toivoneet. Ja on erittäin tärkeää, että mitä tulee nuorisoluku, niin on erinomaisella tavalla onnistunut tämänkin asian huomioimaan. Hienoa on, että sillä on oma budjetti ja että sanotaan suoraan, mihin tarkoitukseen nämä varat varataan ja että meillä on selkeät nuoriso toimintaan liittyvät toimintakehykset. Saanen muistuttaa ehdotuksestamme, joka esiteltiin varjoesittelijöiden kokouksessa. Tälle kolmannelle osalle pitäisi löytää nimi Youth Decides olisi hyvä otsake. Näin korostamme sitä, että nuorison mukanaolo on tärkeää silloin, kun päätetään heidän tulevaisuudesta. Toinen asia on sitten nämä lainajärjestelmät. Me kyllä ymmärrämme, mikä komission ehdotuksen takana oleva ajatus oli, mutta me tarvitsemme selkeämmät määritelmät ja säännöt erityisesti näihin lainoihin liittyen. Ja on hienoa, että komission kanssa voidaan kokoustaa. Esittelijähän on tällaista tapaamista pyytänyt. Näin voimme keskustella tästä kysymyksestä. Sosialistien kannalta on tärkeää löytää selkeät kriteerit silloin, kun puhutaan näistä lainoista. Sillä usein monilla ei ole mahdollisuutta varojen puutteesta osallistua tällaisen toimintaan. Lainat, jotka tarjotaan liikkuvuusohjelmien kautta, niin eivät ole useinkaan riittäviä. Tärkeää on, että kaikilla on mahdollisuus nauttia näistä lainoista, eli tämä ohjelma pitäisi olla kaikkien saatavilla. Eli näin meidän tulisi sopeuttaa näiden lainojen tasot paikallisiin elinkustannuksiin. Tästä on keskusteltu jo aika yksityiskohtaisesti, mitä tulee tähän 90 prosenttiin, tämä on ihan hyvä. Komissio voi päättää, mikäli korjauksia tarvitaan, mutta ehkäpä meidän tulisi ehdottaa, että kolmen neljän vuoden päästä komissio voisi laatia tiedonannon, ja siltä pohjalta voitaisiin tätä jakoavainta muuttaa. Eli parlamentti on kyllä valmis tekemään yhteistyötä komission kanssa tarpeellisten korjausten tekemiseksi, mutta olisi hyvä korvamerkitä nämä varat. Ehkäpä 90 prosenttia olisi hyvä, mutta Emma valitettavasti ei ole tänään täällä paikalla, mutta varjoesittelijöiden kokouksessa keskustelimme myöskin tästä urheilu- ja saamoneen osiosta ja näistä jako-osuuksista – ehkäpä varoja voitaisiin jakaa eri tavalla. Ja ohjelman kolmantena pilarinahan urheilu toimii, joten ehkäpä sille voitaisiin osoittaa enemmän varoja. Valitettavasti Emma ei ole paikalla, mutta hän on varmaankin asiasta samaa mieltä. Eli varoja tulisi jakaa uudella tavalla ja kohdistaa varoja enemmän urheiluun. Sen verran omalta osaltani kiitoksia erinomaisesta yhteistyöstä ja minä uskon, että tältä pohjalta saamme vielä paremman tekstin aikaiseksi. Kiitoksia. Grazie, <clears throat> Presidente. Anche per eh, la sua relazione. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näin erinomaisesta työstä puheenjohtajalle. En kiitä vain kiitosten vuoksi, vaan todellakin tämä luonnos on aika lailla vaikuttava ja se on organisoidumpi, helpommin luettavissa kuin alkuperäinen versio, jonka saimme. Tekstiä on nyt parannettu aivan huimalla tavalla. Tästä toki meidän kaikkien on syytä olla kiitollisia. Ja pitää olla kiitollisia myös puheenjohtajalle siitä, että tämä todella nyt on mahdollista. Olemme aika pitkään jo keskustelleet siitä, miten saisimme oman äänemme kuuluviin voimakkaammin. Meidän täytyy käyttää hyödyksemme niitä mahdollisuuksia, joita meillä on. Tässä tapauksessa meillä on erillinen luku nuorisoa koskien, yksi luku koulutuksesta ja yksi urheilusta. Koko rakenne minusta on nyt yksinkertaisempi myös lukijoiden ja ja tulevaisuuden käyttäjien kannalta. Kun ajatellaan virastoja, niin siitäkin näkökulmasta tämä on parannus verrattuna aiempaan versioon. Jäsenvaltioissa on virastoja, jotka tekevät tehokasta työtä ja kustannustehokkaastikin vielä – ja voivat levittää tietoa hyvin laajalti näistä ohjelmista. Niille olisi hyödyllistä, että myös ohjelma olisi tehokas rakenteeltaan. Tämä Yes Europe on erinomainen ehdotus. Se on innostava, houkutteleva nuorten silmissä. Ja se sopii nykymaailmaan paljon paremmin, kun ajattelemme sosiaalisia verkostoja. Uskoisin, että tämä nimi toimisi. Ja mielestäni tässä on otettu kyllä monta askelta eteenpäin. Aivan ilolla voin vain katsoa, kuinka hyvin tässä on päästy etenemään. Nythän totta kai täytyy muistaa myös monivuotinen rahoituskehys. Se koko tälle alalle luo melkomoisen varjon toistaiseksi vielä. Tämän valiokunnan pitäisi yrittää esittää uudistuspaketteja niin, että tuomme esille se, että budjettivarojen riittämättömyys totta kai on ikävää. Prosentti, prosenttiosuuksien pohjalta täytyy nyt tehdä työtä, kunnes saamme sitten konkreettiset luvut. Ja. Kiitoksia edustaja Berger. Merci, euh, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja aivan niin kuin muutkin varjoesittelijät, voin yhtyä siihen logiikkaan, jota te noudatatte ehdotuksissanne. Yhteenvedonomaisesti voisin todeta, että tässä oikeastaan sovitetaan yhteen toisaalta täytäntöönpanon tehokkuus ja toisaalta näkyvyys ulkopuolelta. Kun huomioimme kumppanimme, niin komission ehdotus ei sovellu heille. He pahoittavat ajattelevat sitä, että kaikki näkyvyys unionin toimien suhteen katoaa. Tällä hetkellä huolehdimme kovasti unionin kansalaisuudesta, vietämme kansalaisten teemavuotta. Ja näyttää siltä, että näin perustavanlaatuisissa ohjelmissa meidän todella pitää ponnistella. Työtä on tehtävänä ja komission täytyy tehdä kovasti työtä tällä alalla. Omalta osaltani minulla olisi kaksi seikkaa nostettavana esille. Näkyvyys on hyvin tärkeää. Tässä täytyy muistaa sekä virallinen että epävirallinen koulutus, epämuodollinen oppiminen ja miten niitä painotetaan tässä ohjelmassa. Minä olen kyllä aika lailla vielä äh, pimennossa sen suhteen, mitä tapahtuu aikuiskoulutusalalla muun muassa. Toki tässä on logiikkana se, että keskitytään elinikäiseen oppimiseen. Tässä kyllä on todellinen ongelma sen suhteen, mitä tämä elinikäinen oppiminen tarkoittaa. Minun mielestäni tämä kysymys ei edelleenkään oikein ole selkeä. Haluan erityisesti korostaa sitä, että olen kiitollinen siitä työstä, jota on tehty viisumien tiimoilta. Tämä on keskeinen kysymys. Jos me otamme huomioon Erasmus Munduksen kokemukset, ja jos todella haluamme, että ponnistellaan tällä alalla, niin viisumikysymys on oleellisen tärkeä. Pieni katsaustilanteeseen. Me kävimme Tanskassa ja nuori kamerulinainen oli voinut hyötyä tästä ohjelmasta ja hän kertoi kokemuksestaan. Ja hän todella osoitti sen, mitä tässä on tehtävää niiden maiden kanssa, jotka ovat niin sanottuja eteläisiä maita. Pieni huoli on mielessäni. Ja oikeastaan tämä voi olla pikemminkin huoli, käännösongelma. Meidän täytyy kaikkien olla samaa mieltä siitä, mitä mieltä olemme tarkistuksesta 105. Se liittyy liikkuvuuteen. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että liikkuvuus tarkoittaa opiskelijoiden eikä suinkaan äh, tutkintojen liikkuvuutta. Eli tarkoitus on mahdollistaa opiskelijoiden liikkuvuus, vaikkakin totta kai tutkinnot ja tutkintojen harmonisointi tässä yhteydessä on tärkeää. Mutta kun vertailen tässä englanninkielistä ja ranskankielistä versiota, niin pieni ongelma siellä on. No sitten todellinen huolenaihe. Varmaankin tiedätte, tämän jo. Eli me kaikki tiedämme, että Erasmus on ollut menestyksekäs Euroopan unionissa. Näin sanovat muutkin kuin minä. Toki tiettyä vastentahtoisuutta on havaittavissa tietyissä Euroopan politiikoissa, mutta puheenjohtaja sanoi oikein hyvin, Erasmus-kysymys ja opiskelijoiden kokemukset osoittavat selvästi sen, että Erasmus on Erasmus niille, joilla on varaa siihen. En usko, että, että tämä laina mahdollisuus ratkaisee ongelmaa. Lainanottoonkin tarvitaan tiettyä kapasiteettia ja varoja. Toki tämä voi olla jonkinlainen apu, mutta pitää olla mahdollisuudet, kapasiteetti turvautua pankkilainaan. Eli en usko, että Euroopan unionin tarjoama ratkaisuvaihtoehto voi olla tämä. Koulutusmahdollisuuksissa meidän täytyy määritellä prioriteetteja, antaa merkkejä, suosia hyviä käytäntöjä, kannustaa jäsenvaltioita menemään eteenpäin. Prioriteetti, joka meillä on oltava mielessämme, on se, että meidän täytyy mahdollistaa se, että heikommasta asemasta tulevat opiskelijat pääsevät näihin ohjelmiin mukaan. Emmekä me lainojen kautta pääse tähän tilanteeseen, vaikkakin niitä kuinka edistettäisiin. Viimeinen seikka. Yes, Europe. Kyllä. Se kuulostaa hyvältä, miellyttää kyllä. Ryhmän sisällä tästä varmasti keskustelua kyllä syntyy mutta symboliikka tässä on aika lailla selvää. Kiitos vielä kerran puheenjohtajalle tekemästänne työstä. yes. Paljon kiitoksia. Minä sanon yes Europe, en yes for Europe. Kiitos. Edustaja Lekkegaard. Tak formand. Tak for en meget, meget grundig gennemgang og et meget, meget... Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia tästä erinomaisesta tekstistä. Hienoa, että olette paneutuneet tähän komission ehdotukseen näinkin syvällisesti. Meidän täytyy nyt todellakin pohtia tarkkaan, miksi me toimimme tällä tavalla – Varmaankin olemme kaikki samaa mieltä siitä, että yritämme saada aikaiseksi yhd- säännöt yhdelle Euroopan tärkeimmälle ja suosituimmalle ohjelmalle, ja me haluamme laajentaa tätä ohjelmaa, joten lähtökohdat ovat kyllä mitä parhaimmat. Tästäpä syystä onkin tärkeää, että heti alkuunsa korostamme sitä, että me yritämme löytää mahdollisimman laajapohjaisen konsensuksen. Perinteitä tietenkin löytyy tästä meidän valiokunnastamme tähän aiheeseen liittyen. Me jos kuka voimme löytää tämän kaipaavan konsensuksen. Mutta minä uskon, että sitä kautta myöskin meidän asemamme vahvistuu neuvoteltaessa neuvoston kanssa budjetista ja budjettikorotuksista. Pöydällä on siis komission ehdotus ja liberaaliryhmä on tyytyväinen tähän ehdotukseen. Tavoitteena on virtaviivaistaa nykyisiä ohjelmia. Neuvostonkin mielestä tämä on hyvä ajatus. Tältä pohjalta siis lähdemme liikkeelle – ja siltä pohjalta yritämme ohjelmien budjettia vahvistaa. Ja minun mielestäni ja ryhmäni mielestä tähän olisi myöskin jatkossa pyrittävä. Sillä virtaviivaistamista tarvitaan yhtä lailla kuin lisää varojakin. No mitäs olemme tähän mennessä saaneet aikaiseksi? Arvoisa puheenjohtaja, en ole opettaja, mutta lehtimies kylläkin. Ja olenpa oppinut lehtimiehen ominaisuudessa, että tämä vastaanotto ratkaisee kaiken. Eli se, että ihan sama mitkä aikeet ovat, olivatpa ne niin hyvät kuin vaan mahdollista, niin silti täytyy myöskin muistaa, että vastaanotto voi olla jotain ihan muuta. Jos katsomme siis lähtökohtaa, eli virtaviivaistamisajatusta, eli parantaa ohjelmia entisestään, tehostaa niitä, niin se edellyttää, että pidämme myöskin mielessä sen, että kaiken ratkaisee se, miten nämä ohjelmat otetaan kentällä vastaan. Esittelijä on kyllä yrittänyt määritellä varsinaiset tavoitteet käyttäjän näkökulmasta katsottuna. Se on hyvä ajatus. Tältä osalta olette kyllä tehneet esimerkillistä työtä. Mutta kuten kollega Takkula jo tässä totesikin, kymmenestä 49 tavoitetta, melkoinen haarukka joistakin jäsenvaltioista on kantautunut sellaista tietoa, että tässä mennään liian pitkälle. Eli meidän täytyy pyrkiä löytämään se kultainen keskitie. Meidän on varmistettava, että virtaviivaistamista tapahtuu vaalien kuitenkin sitä ajatusta, että loppukäyttäjät saavat sen, mitä he kaipaavat. Eli meidän on etsittävä hyvää kompromissia – ja että ennen neuvotteluiden alkua neuvoston kanssa pääsemme yksimielisyyteen komission kanssa. Se olisi tärkeä asia. Niin, lähtökohtanahan on se, että meillä olisi oma nuoriso-osio, niin kuin esittelekin sanoi. Se on hyvä asia. Me olemme lähteneet liikkeelle komission ehdottomasta rakenteesta ja liberaali ryhmä olisi valmis tukemaan tätä esitettyä lähestymistapaa, eli että meillä olisi kommunius ja muut vielä. Minä uskon, että esittelikin on samaa mieltä, että meillä olisi tämä kolmiosainen lähestymistapa, mutta samalla meidän tulisi käyttää jo näitä olemassa olevia brändejä ja nimikkeitä, kuten Comenius ja muut, niin kuin esittelekin totesi. Minä uskon, että kyllä tämä menee neuvottelussa läpi, mikäli vain vedämme köyttä samasta päästä ja näin voimme löytää sellaisen ratkaisun, joka miellyttää kaikkia. Mitä muihin kysymyksiin tulee, Esimerkiksi tämä lainatakuukysymys. No, tähän liittyy kyllä vielä lukuisia kysymyksiä. Toki voimme näistä asioista vielä keskustella, eli että tällainen väline otettaisiin käyttöön. Ajatus sinänsä on ihan ok, mutta piru piilee yksityiskohdissa, joten meidän täytyy tarkkaan katsoa sitä, mitä tällaisen järjestelmän käyttöönotto tarkoittaisi käytännössä. Ja sitten nämä prosenttiosuudet, niistäkin on jo puhuttu. Esittelijä sanoi 56 prosenttia, no ehkä se oli liian paljon, no voi olla. Meidän täytyy tarkkaan katsoa, paljonko varoja siirretään minnekin, joten ehkäpä on liikaa, jos sanotaan, että 90 prosenttia joku ehkäpä 56 ja 90 prosentin väliltä löytyy se kultainen keskitie, no 75 prosenttia, ehkäpä se on se. Arvoisa esittelijä, toimielimiä on kuusi. Ne ajavat eurooppalaista ajattelua, mutta minun mielestäni ei ole järkevää, että valitsisimme vain kaksi osiota tai kaksi ohjelmaa, millä ne perusteltaisiin, kun kuusi hyvin toimivaa ohjelmaa on olemassa. Niin, Yes Europe ehdotus on paras ehdotus pitkään aikaan – Tämä olisi mielestäni selkeä viesti, jonka mukaan me olemme valmiita tarjoamaan vastaanottajille parempia ohjelmia. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Edustaja Venäjä Tatu. Merci, euh, madame la présidente. Alors, um... Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin kollegatkin, haluan kiittää teitä. Nyt äh, tutustun tähän ehdotukseen ja todellakin arvostan sitä, että paljon olette pystyneet integroimaan tähän ehdotukseen siitä, mitä varjoesittelijät ovat esittäneet. Kiitos vielä tästä työstä. Ensin haluaisin käsitellä useampaakin seikkaa. Prosenttiosuudet per toiminto, tämä on tärkeä seikka, en lähde yksityiskohtiin. Varmaankin ryhmässä pitää vielä keskustella, mitkä prosenttiosuudet, mutta joka tapauksessa se, että olisi tietty prosenttiosuus per ohjelma, tämä on hyvin tärkeää. Kysynpä vain, voitaisiinko jonkinlainen joustavuus tässä säilyttää jonkun prosentin verran niille toimille, joita ei ole edes mielessä vielä tällä hetkellä. Asiat kehittyvät, kehitys kehittyy. Kenties 1-2 prosenttia olisi hyvä olla varalla sellaisten toimien suhteen, joita emme edes vielä tiedä. Esimerkiksi koulun lopettaminen, keskeyttäminen on kysymys, joka on hyvin tärkeä. Nuoret jättävät koulujärjestelmän ilman minkälaista tutkintoa, jäävät tyhjän päälle, kenties tähän keksitään jotakin, emmekä vielä tällä hetkellä edes ajattele tätä. No sitten luku- ja kirjoitustaidottomuus. Olemme saaneet varoituksia tästä aiheesta. Tämä on todellinen ongelma myös Euroopassa. Kenties siis hieman joustavuutta tarvittaisiin. No sitten ohjelman nimi. Nyt kuulin tämän nimiehdotuksen. Miksei? Ei hullumpi. Ainakin se miellyttää enemmän kuin joku pitkä nimi, elinikäinen oppiminen tai sen tyyppistä, joka ei olisi riittävän täsmällinen. No sitten se, että meillä olisi erityinen nuoriso-ohjelma. Tuen tätä, tämän tyyppisen ehdotuksen mekin teimme, se on tärkeää hyvä asia. Niin ikään olette sisällyttäneet, sisällyttänyt tähän yhteistyön kolmansien maiden kanssa. Viisumikysymys luonnollisesti liittyy tähän mahdollisuuteen huomioida myös kolmansien maiden nuoret. Omalta osaltani haluaisin, että painotettaisiin yhteistyötä myös Välimeren naapurimaiden kanssa. Tiedämme, mitä siellä tapahtuu olemme ottaneet voimakkaita kantoja näiden maiden suhteen. Olisi tärkeää, että tässä naapuruuspolitiikan yhteydessä keskittyisimme tämän tyyppiseen yhteistyöhön. Me olisimme toivoneet sitä, että olisi äh, säilytetty maininta eri ohjelmien edunsaajista. Totta kai opiskelijat, työmarkkinoilla olevat nuoret aikuiset, Nykyohjelma on sellainen, että näkyvyys välttämättä kaikkien osallistujien suhteen ei ole riittävän hyvää. Tietyt henkilöt tarvitsevat uudelleen koulutusta, jotkut haluavat vaihtaa ammattia kokonaan, syntyy uusia ammatteja, ihmiset tarvitsevat koulutusta näissä uusissa, ammatti, ammatti, näissä uusissa ammateissa. Sitten olisin vielä käsitellyt Sammoneen ohjelmaa sammonee toimintoja. Kuuntelin, mitä kollegat tästä sanoivat. Minusta instituuttien, näiden toimijoiden rahoittaminen on aika hankalaa. Eikö voitaisi pikemminkin rahoittaa tällaisia äh, verkostoja, kesku, keskusverkostoja, jotka toimivat instituuttien sisällä. Tämä mahdollistaisi sen, että olisi laajempi äh, näkyvyys, levinneisyys näillä tiedoilla. Tämä olisi mielenkiintoista niin, että suoraan ei rahoitettaisiin näitä keskuksia, vaan, vaan nimenomaan esimerkiksi oppituoleja tai tehtäviä tämän verkostoon kuuluvissa instituuteissa. No sitten lainatakuu. Nämähän ovat äh, nimenomaan takuita, joita myönnetään lainoille. On monia maita, tiettyjä maita, joilla on jo olemassa opintolaina tai opintotukijärjestelmiä. Tässä syntyisi kenties epätasapainoa, joka olisi hankalaa. Ja toinen seikka. Tietyt nuoret eivät voi osallistua Erasmukseen, koska heillä ei ole siihen varaa. Olisi tärkeää löytää semmoinen konsti, jolla tämä onnistuisi. Kenties niin, että takkeet toteutuisivat lainan muodossa, eikä niin, että täytyisi varsinaisten pankkien puoleen kääntyä. Eli tarvitaan selkeät puitteet, täsmälliset puitteet. Miksei tällainen lainajärjestely, jonka kautta saataisiin tietyt nuoret Erasmuksen mukaan, joilla tähän saakka ei ole ollut siihen mahdollisuuksia. Tässä oikeastaan toistaiseksi se, mitä minulla oli sanottavaa. Kiitos vielä hyvästä työstä. Paljon kiitoksia. Dziękuję bardzo. Ja powiedzieć kilka słów w imieniu Emmy McClarkin, który... Kiitos paljon. Minä halusin lyhyesti edustaja McClarkin nimissä jotain. Hän on Kyproksella nuorisotapahtumassa. Tämä on tärkeää työtä. Edustaja Doris Back on todella tehnyt tiukasti töitä, jotta voitaisiin saada muutoksia komission ehdotukseen. Voimme todella antaa tunnustusta näille muutoksille, mutta vähän epäilemme nyt tämän asiakirjan kokonaisrakennetta. Perusajatuksena on toive, että lisätään eri ohjelmien joustavuutta tai vähennetään byrokratiaa. Ehdotukset, joita esittelijä on tehnyt, esimerkiksi prosenttiosuuksien muutokset ohjelmien osalta, tuskin kannustaa ketään rajaamaan tässä byrokratiaa, eli toivoisimme tässä vielä ponnisteluja lisää. Me tuemme kaiken kaikkiaan esittelijän kantoja, mutta vielä sitten urheilusta, harrastelijoiden urheilusta. Ruohonjuuritason toiminta ei tässä ole saanut riittävästi huomiota. Urheilun rooli muissa ohjelmissa, liider esimerkiksi, ja entä maaseudun kehityskysymyksissä ja sitten vapaaehtoistyö urheilusaralla. Tässä puhutaan nyt siitä, että voitaisiin saada kansainväliset säännöt ja niin edelleen. Tätä pitäisi nyt rajata. Hyvä, että tässä on myös vanhemmille ajateltu tiettyjä osuuksia, mutta tärkeää on se, että korva merkitään niille, jotka sitä todella tarvitsevat. Sitten Chamonix-kysymys. Olemme sitä mieltä, että urheilun alalla voitaisiin tehdä vielä lisää. 238 vain kaiken kaikkiaan urheilulle. Ja sitten vielä noista lainoista. Me pelkäämme pahoin, että ne opiskelijat, joita näitä lainoja saavat, eivät ehkä tässä nyt saa järjestelmää, joka todella auttaisi. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on tämän tyyppinen järjestelmä. Mutta tässä on tiettyjä ongelmia, juuri lainojen maksujen kanssa, jos opiskelijat opiskelevat ulkomailla. Yhteenvedonomaisesti tukisimme teitä useimmissa kohdin, mutta lisää yhteistyötä tarvitaan lähikuukausien aikana. Kiitos edustaja Tryppä. Dank, Doris. Kiitokset Doris. Alkuun toteaisin, että komission mielestä ehdotus on kunnianhimoinen. Budjettia halutaan kasvattaa, yksinkertaistamiseen pyritään. Kuka nyt voisi vastustaa yksinkertaistamista ja tehostettua hallinnointia? Joustavuutta siis halutaan kans, siis komissiolle enemmän joustoa. Toteaisin heti alkuun, että komis Doris Pakin ehdotus on hyvin selkeä myöskin muotoilultaan, mutta myöskin ajatusmalliltaan, ja se on hyvä asia. Mutta mitä tulee sitten joustoon ja turvallisuuteen ja tähän liittyvään konfliktiin? Mielestäni on hyvä, että Doris Pack viittaa tähän konfliktitilanteeseen. Eli yhtäältä pitää olla budjetinkin osalta joustava ja vuoteen 2020 asti pitäisi olla mahdollista reagoida maailmanlaajuisiin tapahtumiin, kuten arabikevääseen. Me emme halua, jos tällaista joustomahdollisuutta ei ole. Mutta toisaalta Tietenkin suunnitteluvaiheessa pitäisi pystyä varmistamaan, että ruohonjuuritasolla tiedetään, mitä tulevina vuosina tulee tapahtumaan, eli että olisi suunnitelmallisuuteen mahdollisuutta. Eli joustoa tarvitaan, mutta myöskin jo, suunnitelmallisuutta. Prosenttiluvusta täytyy vielä sopia, mutta lähtökohtaisesti tämä on ihan oikea ratkaisumalli. Ja nuoriso-ohjelmaa kannattaa tällä tavalla korostaa ja sanoa, että epävirallinen oppiminen, arkioppiminenkin korostuu, sillä jos tekee yhteistyötä nuorten kanssa, niin kaikki he tietävät, että tämä on hyvä asia. Ja Doris, yksi asia miellyttää minua erittäin paljon. Me todellakin luotamme itseemme ja sanomme komissiolle, että teidän pitää keskustella meidän kanssamme silloin, kun kyse on esimerkiksi varojen jaosta ja joustavuodesta. Ja kyllä kulttuurivaliokunnalla on parlamentin valiokunnalla oma demokraattinen oikeutuksensa. Meidän täytyy varmistaa, että meitä pidetään keskeisimpänä toimijana – ja että se huomioidaan myöskin päätöksenteossa. Ja mitä tulee sitten näihin lainoihin? Kun katsotaan 2020 strategiaa, niin siellähän sanotaan, että korkeakouluopetus on keskeisellä sijalla ja tästäpä syystä onkin tärkeää tarjota lainoja opiskelijoille. Tietenkin yksityiskohtia täytyy vielä tarkastella, mutta Sanoisin, että ei missään nimessä kannata lähteä tätä vesittämään jo heti kättelyssä. Jos on mahdollista lähteä lisäämään yliopistotutkintojen määrää, niin se on hyvä asia, joten ei lähdetä vesittämään tätä mahdollisuutta. Toisin kuin mitä komissio sanoi, niin tämä viisumihelpotusajatuksesi on erinomainen. Tämähän tietenkin liittyy jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Siitä täytyy pitää kiinni. Ja kannatan kyllä vahvasti sitä, että Jean Monnet-keskukset ja rakenteet säilyvät, sillä ne ovat erinomaista työtä jo vuosien ajan tehneitä järjestelmiä. Tätä ei pitäisi lähteä rikkomaan ja minun mielestäni tieteeseen, koulutukseen ja eurooppalaiseen ajattelutapaan, varsinkin nuorten keskuudessa, tulisi investoida. Ja sitten siihen, mitä kollega Lokegor totesi, eli perception is king, eli kaiken ratkaisee se, miten ehdotukset otetaan vastaan. Yes Europe on hyvä ehdotuksena, koska siinä välittyy tämä kolmiosainen lähestymistapa, nuoriso, koulutus ja urheilu. Ja sanotaan myöskin suoraan, että rohkeasti täytyy vain edetä ja tätä täytyy myöskin budjettipuolella tukea. Toivottavasti monivuotisista rahoituskehyksistä neuvoteltaessa tätä ajatusta ei vesitetä. Tässä oma näkemykseni tästä ehdotuksesta ja mielestäni tämä otsakekin on oikein osuva. Kiitoksia. Ja, Kiitos Yrttä Kamerevert. Paljon kiitoksia Doris tästä mietinnöstä. Todella tämä yhteisöllinen työ, jota olemme tehneet, todella nyt muuttaa komission ehdotusta niin, että tästä hankkeesta tulee selkeämpi. Ja jos saamme tämän ajatuksen läpi, niin tulevaisuudessa jokainen tietää, mikä ohjelman osio on hänelle mahdollinen tiettyjen eurooppalaisten toimien yhteydessä. Ja näin todella ohjelmasta saadaan käyttäjäystävällisempi käyttäjäystä välineessä ei aikaisemmin ollut, joten olemme nyt todella hyvällä tiellä ja toivon todella, että parlamentti voi puhua voimakkaalla yhtenäisellä äänellä. Neuvoston kanssa on nyt vähän helpompaa, mutta että komission kanssa päästään sopuun budjetista jotain. Ongelmanahan on nyt se, että emme tiedä mistä luvuista puhumme ja siksi on niin vaikea ottaa kantaa järkevällä tapaa näihin prosenttilukuihin, kun emme lopulta tiedä, mitä lukuja näiden prosenttiosuuksien takaa tulevaisuudessa löytyy ammattikoulutuksen osalta juuri. Me olemme kuulleet Berliinistä jo kritiikkiä, että sanotaan, että tuo saattaa olla vähemmän kuin mitä aikaisemmin. Eli katsottaisiin nyt vielä sitä, miten tämä asia, tätä asiaa voitaisiin vähän hienosäätää. Olisi hyvä, jos voisimme vielä keskustella siitä liittyen siis yksittäisten alojen prosenttiosuuksiin, mutta opintolainoista haluaisin sanoa jotain. Samantyyppisesti kuin Helga Tryppel, tätä ei saa nyt lähteä vähättelemään. Tämä on lisämahdollisuus, joka annetaan Euroopan nuorille, jotka haluavat maisteristutkintoa varten matkustaa. Kyllä on se laina ja se pitää maksaa takaisin, mutta omasta kokemuksesta sanoisin, että minä opiskelun Saksassa silloin, kun oli tällainen lyhyt aika, jolla määrättiin, että piti maksaa takaisin 30 35 000 D-markkaa oli maksettava takaisin. Minä en olisi voinut opiskella ilman tätä mahdollisuutta. Tämä on siis mahdollisuus. Lainan voi ottaa, ei sitä ole pakko ottaa. Ja miten hoidetaan tämä lainan takaisin maksu? koska se maksetaan takaisin ja miten tämä asia on hoidettava järkevästi, jotta näille ihmisille on mahdollista ottaa tällainen laina. Mutta nämä ovat tällaisia pieniä yksityiskohtia. Mielestäni tämä on hyvä lisämahdollisuus ihmisille, jotka haluavat ehkä opiskella ulkomailla masterstutkintoa varten. Tämä on hyvä mahdollisuus. Olisihan se hyvä, jos voitaisiin antaa sellainen apuraha kaikille, jolla pystyisi elämäänkin, mutta tällaisia rahoja meillä ei ole, siksi tämä nyt on mahdollisuus, jota meidän tulisi käyttää. Kun on kyse siitä, miten tämä voisi toimia niin, että se on todella sopiva opiskelijoiden tarpeisiin ja miten sitten hoidetaan takaisinmaksu. maksu Yes Europe. Hienoa, olin heti todella innostunut, kun kerroit tästä, koska tämä heijastelee mielestäni kaikkia sitä, mitä haluamme tämän ohjelman kautta, joten pidän tuota ihan loistoajatuksena. Toivon, että voimme kaikki sopia tuosta nimestä. Kiitos. Vielä pari puheenvuoroa. Ilman mikrofoni. Matu. Mulțumesc, doamnă președintă. La Cele prezentate astăzi, pe de o parte, propunerea Comisiei cu program... Kiitos. Meillä on esitelty tänään monia ehdotuksia. Meillä on komission ehdotus, joka käsittelee lähinnä Erasmus kaikille hanketta. Te esittelitte erinomaisen mietinnön, joka todella parantaa komission alkuperäistä ehdotusta. Siinä on toimia sekä koulutuksen, nuorison että urheilun alalta, ja kaikki tuodaan lähemmäksi kansalaista. Tämä kaikki on tervetullutta ja hyvää. Mehän edustamme kansalaisten etuja ja se on ensisijaista. Toistan vielä, että teidän ehdotuksenne on paljon lähempänä kansalaisia. Meille on aivan normaalia, että me korostamme intressejämme tällä alalla ja me tuemme teitä siinä, kun komission alkuperäistä ehdotusta pyritään parantamaan? No sitten koulutusalan budjetin korotus aina 90 prosenttiin. Minusta tavoitteen asettelu on aivan hyvin asetettu korkeammalle tasolle, kun me ymmärrämme, mitä koulutus tarkoittaa. Jatkossa meidän tulee yrittää välttää mahdolliset kriisit. Ja tällä alalla myös koulutuksella on hyvin, hyvin tärkeä tehtävä. Koulutusjärjestelmät jäsenvaltioissa ovat uudistuksen kourissa. Ja haluaisinkin kiittää erityisesti kollegaa, joka mainitsi koulun keskeyttämisongelman. Pitäisi löytää sellaisia toimia, joilla tätä ilmiötä vastaan jäsenvaltiossa voitaisiin taistella. Meidän pitäisi korostaa yhteisön ohjelmia – sekä myös ohjelmia kolmansissa maissa. Meidän pitää edistää monikielisyyttä, vieraiden kielten oppimista ja käyttöä. Tässä Erasmus-kesäkoulut voisivat olla hyödyllisiä. Täytyy myös auttaa niitä ryhmiä, jotka ovat epäsuotuisassa asemassa. Prosenttiosuus on minusta hyvä lähtökohta neuvotteluille – Haluaisin vielä lisäksi mainita ruohonjuuritason urheilutoimet. Huomio kannattaa kiinnittää tässä vaiheessa nimenomaan ruohonjuuritason urheilutoimintaan. Totta kai nuorisokin liittyy tähän ja myös koululaiset. Meillä tulisi olla riittävästi rahoitusta urheiluohjelmille. Pitäisi ajatella niitä, jotka harjoittavat urheilua, harrastelijamielessä pitäisi tukea myös vapaaehtoistoimintaa urheilun ja nuorisotoimintojen alalla. No sitten tämä nimitys, Yes Europe. Yes on minusta ihan soveltuva termi. Nuoriso tuppaa tykkäämään tällaisista yksinkertaisista lyhyistä ilmauksista ja minusta tämä olisi parempi ilmaisu kuin tämä Erasmus kaikille. Mehän tiedämme kaikki, kenelle Erasmus on. Ei se suinkaan ole kaikille. Haluaisin vielä kiittää esittelijää ja henkilökohtaisesti voin tukea näitä aloitteita. Vielä kerran onnittelut puheenjohtaja. Vielen Paljon kiitoksia. Stöpeke sitten komissio. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Paljon on sanottu sellaista jo, mitä minä olisin sanonut. Doris Pakin ehdotus on loistava. Tavoitteiden täytäntöönpano, tavoitteet, jotka luodaan yhdessä komission kanssa, mutta myöskin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan tavoitteet ovat siinä. Ja tuen siis tätä selkeää linjaa. Tässä on hyvin selkeä rakenne nyt ja hyvin tärkeä jako budjetin osalta on tässä tehty. Tämä on täsmällinen strategia, jota tässä esitetään. Tässä mielestäni, kun puhutaan tällaisesta poliittisesta markkinoinnista ikään kuin, jos tätä esitetään tällaisena esimerkkinä. Se, että ammattikoulutusta vahvistetaan, annetaan sille näkyvämpi asema, on mielestäni erittäin tervetullutta. On hyvä myös, että vielä täsmennetään – elinikäistä oppimista. Tässäkin meillä on menestystarina, tämä elinikäinen oppiminen. Vielä työelämässä 4-50-vuotiaat siitä yli ja vielä myöhemminkin tutkimusmaailmassa. Tässä on nyt ylpeydyn aihetta – ja todella on hyvä, että priorisoidaan asioita. Tämä luo hyvät mahdollisuudet olla yhteyksissä kansalaisiin ja asiantuntijoihin. Kiitos. Tähän päättyi keskustelu. Nyt tänään komissiolle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you very much, uh, Madam Pak. Kiitos, puheenjohtaja Pak. Kiitos erinomaisesta mietinnöstä, joka tuttuun tapaan on hyvin perusteellista työtä. Niin kuin tiedätte, Teillä ei varmaankaan epäilyksiä ole, että olemme lukeneet hyvin huolellisesti tämän mietinnön ja minä aivan erityisesti olen lukenut sen tarkkaan ja kuuntelin tarkasti, mitä te sanoitte ja mitä muut kollegat parlamentissa sanoivat. Varmaankin arvostatte hyvänä opettajana sitä, että pitää käyttää kriittistä ajattelua. Se on oleellista myös tässä asiassa. Kun olette käsitellyt komission ehdotusta niin voimme todeta, että perusasioista me olemme samoilla linjoilla. Meillä tulisi olla yksi ja ainoa ohjelma. Me olemme samaa mieltä siitä, että pitäisi katsoa koulutusta, nuorisoa ja urheilua ikään kuin saman asian eri puolina integroidusti. Nähdäkseni olemme samoilla linjoilla siinä, että ohjelma ja politiikka pitäisi paremmin yhdistää ja tarvitsemme yksinkertaisen rakenteen. Se rakenne, jota komissio ehdottaa näille kolmen tavoitteen kautta, näin ollen hyväksytään. Täytyy päästä oikean tasapainoon yksinkertaistamisen suhteen ja toisaalta selkeyden suhteen. Neuvosto ja se, mitä te sanotte, puheenjohtaja Pak tässä mietinnössä, jonka myös muut jäsenet laajasti hyväksyvät, antaa ymmärtää, että emme ole aivan päässeet sopivaan tasapainoon selkeyden ja yksinkertaistamisen suhteen. Tässä tätä pitää vielä työstää. Vetoan vielä teidän opettajakokemukseenne ja kriittiseen ajatteluun siinä mielessä, että voi olla, että tässä mennään liian pitkälle, jos me noudattaisimme teidän tietänne loppuun saakka. Jos lisäisimme valtavan määrän uusia tavoitteita, niin toki tämä sitten heijastuisi uusiin indikaattoriin. Ei se helpottaisi meidän elämämme eikä myöskään edunsaajien eikä instituutin elämää. Olen vakuuttunut siitä, että kun määrittelemme ydintoiminnot yksityiskohtaisesti, mihin halu, mitä haluamme tehdä mobiliteetin suhteen, yhteistyön suhteen, politiikan uudistamisen tuen suhteen, enpä usko, että että luke, äh, lukuisuus parantuisi tätä kautta. Mutta juuri tähänhän me pyrimme loppujen lopuksi. Olen vakuuttunut, että voimme tehdä yhteistyötä, jotta todella pääsemme oikean tasapainoon. Käytän kriittistä ajattelua myös seuraavassa seikassa, nimittäin budjetin allokoinnissa. Totesitte usean otteeseen, että poliitikkojen tehtävänä on päättää pääkysymyksistä – ja rahoituksesta. Komissio ei tätä ole koskaan kiistänyt, enkä minä henkilökohtaisesti myöskään. Jos mennään yli 90 prosentin allokointiin, niin minun mielestäni se voisi estää tämän ohjelman kahden päätavoitteen toteutumista. Se vähentää sitä mahdollisuutta, että olisi tällaisia se, sektorirajat ylittäviä toimia. Tämä on teille tärkeää. Ja toisaalta joustavuusmarginaali olisi hyvin pieni. Emme voisi sopeutua mahdollisiin muutoksiin 2014-2020 kaudella. Varmaankin voimme keskustella vielä oikeasta joustavuuden tasosta. Politiikkojen aivan oikein näin onkin, tulee päättää näistä asioista. Aivan niin kuin ehdotitte, voimme katsoa mahdollista korjausmekanismia, tarkistusmekanismia niin, että voimme sitten sopeutua muutoksiin jatkossa. Lopuksi viittaisin seikkaan, jota vielä kukaan ei ole nostanut esille. Kyseessä on vuosiohjelma, työsuunnitelma. Se on täytäntöönpanon pääväline tässä ohjelmassa. Joka vuosi tämä koostuu kahdesta eri osasta. Toisen ehdotuksen, ehdotuksen mukaisesti pitäisi olla sellainen, että vielä sitä lisää keskustelemme. Kollegat komissiosta eivät ole aivan varmoja, onko tämä nyt yhteensopiva tämä ehdotus varanhoitoasetuksen kanssa. Eli täytyy saada sellainen ehdotus, joka on varanhoitoasetuksen mukainen ja parlamentti ja neuvostohan sen ovat yhdessä hyväksyneet. Varmasti voimme vielä syvällisemmin keskustella jatkokokouksissa ennen marraskuuta näistä kysymyksistä, mutta tässä pääseikat. Haluaisin käyttää kriittistä ajattelua, niin kuin jo totesin. Vielä viimeinen seikka, joka liittyy lainatakuisiin. Kuuntelin teitä ja kollegoitanne. Konvergenssia näyttää olevan, ei nyt yksimielisyyttä, mutta konsensusta jossain määrin, että tämä järjestelmä voisi olla hyödyllinen – Aivan oikein huomautitte, että järjestelmän pitäisi olla täydentävä, ei minkäänlainen stipendien tai opintotukien korvaava järjestelmä. Sen pitäisi totta kai huomioida kansalliset järjestelyt. Järjestelmässä on oltava takeet riittävässä määrin niin, että tämä auttaa myös loppukäyttäjiä, edunsaajia. Puheenjohtaja, meidän on myös varmistettava, että ehdot, jotka me asetamme eivät haittaa välittäjien, välitoimijoiden roolia. Johtopäätöksenä voisin todeta, että olemme samaa mieltä siitä, että tämä ohjelma on yksi tärkeimmistä ohjelmista unionissa. Totta kai meidän tehtävämme komissiossa ja parlamentissa ja neuvostossa on helpottaa ohjelmaa. Meillä on hyvä lähtökohta, olemassa olevat ohjelmat, jotka ovat hyvin suosittuja ja niitä täytäntöön pannaan hyvin. Me haluamme loppujen lopuksi saada aikaiseksi paremman ohjelman, joka lisää etuja loppukäyttäjille ja emme halua, että tämä ohjelma on parlamentin ohjelma, neuvoston ohjelma eikä komission ohjelma, vaan haluamme, että se on EUn ohjelma. Kiitos. So, uh, I... No niin. Huomaan, että täällä on Kyproksen ministeriön edustaja myös. Ehkä voisitte antaa joitain ajatuksia myös. Olkaa hyvä. Frau Vorsitzende, vielen Dank. Äh, Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Tässä vaiheessa voimme vain kiittää teitä tästä tekstistä. On tietenkin selvää, että me tulemme paneutumaan siihen ja ottamaan myöhemmin siihen myöskin kantaa. Ja toivottavasti voimme tehdä kanssanne ja teidän valiokuntanne edustajien ja parlamentaarikkojen kanssa erinomaista yhteistyötä. Kiitoksia. Oikein paljon. Kiitoksia. Minä lasken kyllä neuvoston varaan neuvoston tekemät ehdotuksethan otin huomioon, kun ne sopivat yhteen meidän ehdotustemme kanssa ja toivon, että te myös tuette nyt sitä, mitä me olemme tehneet. Minä todella luotan tässä teihin. Ja te puhutte niin hienosti Saksaa, että varmasti minua autatte. No nyt sitten vastaukset minun puoleltani. Kosta Kalele sanoi, Herra Korel ei sanonut mitään tästä nimestä. Pidittekö siitä vai etteikö se ole aika hyvä? Wunderbar. No hienoa. Okei. Okay. komme jetzt zu einem Punkt, den Herr Korel could you say it once again? Voisitteko sanoa uudestaan, kaikki eivät kuule. Uh, the fact that they didn't say anything... Se, että en sanonut mitään, ei tarkoita sitä, ettenkö olisi sitä mieltä, että se on hyvä nimi. Täytyy keskustella vielä tästä Monet MEPit ovat samaa mieltä, että oikea nimi on kyllä löydettävä. On löydettävä nimi ohjelmalle, joka vetoaa kansalaisiin. Ja tämän hetkinen ehdotus on aika lailla hyvä. Oh, Herr Kurell, se on schwer mit Oh, herra, Kurell, teidän kanssa on kyllä niin hankala. No, Mutta jos olisitte rehellinen, sanoisitte totta kai, että se on hyvä, mutta tarvitsette vielä muiden tuen. No, ymmärrän. Delegoidut säädökset ja täytäntöpanosäädökset. En puhunut niistä, koska se on kovin tekninen kysymys. Delegoidut ja täytäntöpanosäädökset. Tämä kysymys on sellainen, että me sovimme kaikki muiden toimijoiden kanssa ohjelman – eri alojen osalta. Eli pidämme kiinni siitä myös, mitä oikeudellinen yksikkömme meille on kertonut. Emme varmaankaan voi komission ehdotusta tässä seurata. Olen tehnyt tarkistuksenkin ja olen ihan varma, että muissa ohjelmakeskusteluissa käydään tätä ihan samaa keskustelua. Siksi siitä tulee yhteinen keskustelu täytäntöpano erikoituista säädöksistä. Komissio on tehnyt oman työnsä parlamentti pitää omista oikeuksistaan kiinni ja jossain vaiheessa meidän pitää myös vähän osoittaa meidän omaa voimamme. Ai niin, herra Korel, muutamathan täällä jo sanoivat sen myös. Uskoakseni te ette halua nyt oikein ymmärtää, että minä en ole mitään muuttanut kolmen suuden alan osalta liikkuvuusyhteistyö. yhteistyö, politiikan tukeminen. En minä mitään muuttanut. Minä olen ehkä kirjannut sinne jotain, siirtänyt sieltä taempaa vähän aikaisempaan vaiheeseen. Ja siksi, että haluaisin rajoittaa teidän toimianne vain niin, että siitä tulisi käyttäjäystävällinen, jotta kun lähtee lukemaan Yes Europea, niin ymmärtää, mitä siellä sanotaan. Ei sanota, että näin on tehtävä, mutta jos joku tällaista anoo, niin joudutte sitä käsittelemään. Me tässä ajattelimme lähinnä kansalaisten etujemme niinkään hallinnon. Tuleeko tästä nyt lisää hallinnollista taakkaa, jos sinne laitetaan, että mistä tässä on kyse, eikä se ole mahdollista? En tiedä, miten usein keskustelussa tästä aiheesta olen kysynyt komissiolta, onko tämä mahdollista – ei se lue siellä. On, se siellä minulle vastataan ja sitten minun pitää etsiä etsiä, mistä tämä tieto löytyy. Tätä minä en halua, siksi halusin sanoa, että tämä otetaan sinne alkuun ja tämä osoittaa, mistä on kyse. Ei tämä ole ristiriidassa yksinkertaistamisen kanssa, eikä tämä liity siihen, ettemmekö halua yksinkertaistaa. Haluan, ettei esitetä tällaista, ei herra Korel, edustaja Takkula myös, mutta hän ei ehkä ihan tarkkaan ollut tätä lukenut. Minun täytyy vielä hänen kanssaan kahden kesken keskustella, kun hän on ehkä ymmärtänyt muutaman asian väärin. Hän sanoi, ettei urheilu ole siellä mukana. Onhan se, sehän on siinä Jessissä jo Youth Education and Sport, ei tätä nyt paremmin voida hoitaa. Erasmuksessakin on S mukana kyllä, mutta ei se siihen sporttiin liity urheiluun. Jessissä se on mukana. Ongelmana on se, että urheiluun on kovin vähän rahaa olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka ehkä haluaisivat jostain löytää vähän lisää rahaa urheilulle. Voimme me niin yrittää tehdä, mutta neuvosto on tässä todella tarkkana. Mutta minun mielestäni meidän pitäisi voida näistä asioista sopia. En nyt ihan ymmärrä, mitä kollega tarkoitti kansalaisten osallistumisella. Minun puhuttava edustaja Takkulan kanssa vielä en ihan ymmärtänyt, mitä hän tarkoitti, mutta ehkä voin selvittää tätä, kun puhun hänen kanssaan. Kollega Nevanilova, kiitos, että olitte useissa kysymyksissä jo etukäteen tekemässä työtä kanssa, niin voimme tietenkin keskustella vielä siitä, voitaisiinko jonkun prosenttiluvun osalta siirtää vähän urheilun puolelle. Kyllä se voi mahdollista olla. Edustaja Kaski ei ole enää paikalla, mutta kollega McLarkinin kanssa voimme varmasti tästä vielä puhua. Muuten olen pitkälti samaa mieltä ammattikoulutuksen ja nuorison osalta. Teidän kanssa olen samaa mieltä. Edustaja Kamerevertin kanssa myös voimme hyvin läheistä yhteistyötä tehdä. Edustaja Skuri ja Puolsi. Ja tietenkin oletankin, että koordinaattori omasta ryhmästäni tukee esittelijä, mutta kiitos, että tämä sanottiin. Ja tuo prosenttiosuuskysymys liittyen myös edustaja Skurien puheenvuoroon. Meidän pitää hyvin läheisesti tehdä budjettivalikunnan kanssa yhteistyötä. Olen edustaja Bögen kanssa läheisissä yhteyksissä ja jokainen, jolla on siellä yhteys. No, sinun kanssa totta kai sitä tarvitse erikseen mainita, mutta edustaja Bögen haluaisin erityisesti mainita – Edellisissä monivuotisissa rahoituskehyksissä neuvotteluissa hän taisteli, ei nyt yksin, mutta kuitenkin sai meille neuvottelujen johtajana lisää varoja. Meidän pitää todella olla hänen yhteydessä ja hän on kyllä valmis taistelemaan. Jopa herra Schulz sanoi vähän aikaa sitten, että hän puhui Merkelin kanssa ja häntä kiinnosti se, että nuoriso- ja koulutuskysymykset otetaan voimakkaammin mukaan monivuotisissa rahoituskehyksissä. No mitä enempää voi toivoa, mutta seuraako tästä vielä tekoja näiden sainojen jälkeen? Hyvä. Sitten vähän tällaisia puhuja edustaja Takkulan puheenvuorosta vähän vähemmän ehkä nyt Goldin puheenvuorosta. Siis saadaanko rahaa näihin ohjelmiin. Se ei sinänsä riipu siitä, luodaanko tämä ohjelma sellaiseksi kuin minä olen esittänyt vai jotenkin toisella tapaa. Tärkeää on se, että ohjelman käyttäjä ystävällinen, että se muotoillaan niin, että jouston mahdollisuuksia on. Minä en halua sitä sulkea pois ja komissio osoittakaa, miten se tehdään. Vuoteen 2017 mennessä tuskin maailma on muuttunut niin paljon, että tilanne jonkun alan osalta on täysin muuttunut. Ja todella Pohjois-Afrikan valtioista, valtioista, minä en maininnut tätä erikseen, koska tämä on itsestään selvää. Minä muutin tässä hyvin vähän, mutta naapurusalueen valtiot, arabikevään valtiot toki, ne on jo sidottu tähän ohjelmaan mukaan. Ja sitten on vielä kolmansien maiden valtioita. Tässä erotellaan kolmannen maat ja naapurusvaltiot. Naapurusvaltiot ovat meitä lähempänä kuin kolmannet maat. Näin meidän on kyllä huolehdittava siitä, että tehdään eroja, kun ohjelmassa on liian vähän rahoitusta sille, että puhutaan hyvin laajasti. Jos kolmannet maat osallistuvat, niin rahoitusta on tultava sieltä. Kaikki ei ole mahdollista kaikki ole mahdollista toteuttaa, kun meillä on tiukat budjettipuitteet. Kyllä totta kai naapuruusalueen maat ovat siellä sitten Balkanin maat ja sitten kolman, kolmannet maat. Ystävä Berja, muodollinen, epämuodollinen koulutus. Olen tämän myös sanonut jossain tarkistuksissa. En, enköhän niin tehnyt? No, jos en, niin tehkää vain vielä tarkistuksia. Nuoriso ja urheilu ovat siellä jo mukana, joten se antaa jotenkin ymmärtää, että tämä epämuodollisempikin oppiminen on siellä mukana, mutta hoidetaan tämä yhdessä, jos sitä ei vielä ole siellä. Elinikäinen oppiminen. Siitä jotkut puhuit, puhuivat siitä, siis tavallaan oppiminen 45 vuoden ikävuoden jälkeen Grundtvig-ohjelma siis uskoakseni meidän pitäisi jatkaa, kun on saatu jotain tunnustusta tälle työlle. Senior Service ei ole siellä mukana. Se on loistoasia, joka on vasta lähtenyt liikkeelle. Sitä ei pitäisi nyt tehdä mahdottomaksi, vaan mahdollistaa lähinnä. Minä voin sen vielä sinne erikseen lisätä. Aikuiskoulutuksen alalla paljon on mahdollista, mutta – koskaan ei ole mahdollista saada yhtä paljon kuin kouluihin, korkeakouluihin ja ammattikouluihin. Ja mitähän minulla oli tässä, en nyt pysty tätä lukemaan. No niin, juo kolmannet maat ja naapurisalueet. Edustaja Mikalski ei ole enää paikalla, ei tarvitse vastata. Edustaja Trypel. Melkein kaikilta osin antoi tukensa. Palaan vielä tuohon Chamonix-kysymykseen muutamatkin puhuivat siitä. Ei täällä kukaan halunnut niitä kaikkia sieltä poistaa. Venäpä tuo ehkä hiukan sillä linjalla, mutta katsotaan nyt, että jos nämä ovat Firenzessä tai Amsterdamissa nämä laitokset, eivät ne ole Alankomaiden tai muiden maiden, vaan sinne kerätään opiskelijoita kaikkialta Euroopan unionista – siellä tehdään laajempaa työtä Euroopassa ja Euroopan ulkopuolellakin. No, näin tehdään työtä vakalta perustalta, jota meidän ei pitäisi viedä nyt näiltä laitoksilta. Toivoisin, että nämä instituutit, jotka tekevät työtä maailmanlaajuisesti, Euroopan laajuisesti, ne ansaitsevat tukea. Minäpä puhuin siitä, että meidän pitäisi antaa enemmän professoreille. Professuurit Sammoneen osalta ovat edelleen siellä näiden toimintojen osalta. Nämä professuurit ovat edelleen siellä olemassa, mutta Chammoneen toiminnoissa on nämä instituutit mukana. Jos sinne sitten otettaisiin vielä muita, niin se olisi kyllä liikaa meidän budjetillemme. Petra antoi myös tukea hän puhui siitä, että ammattikoulutuksen yhteydessä ehkä prosenttiluvut olivat liian alhaiset. No jos saisimme rahat, joita komissio ystävällisesti on korotuksena esittänyt, niin 21 prosenttia olisi paljon enemmän kuin se 25 prosenttia, jota meillä nyt on, mutta kun emme voi siitä ihan lähteä, niin keskustellaan vain. Mutta meidän on katsottava, että jotkut Leonardo-toiminnot eivät enää ole siellä, vaan sosiaalirahaston kautta rahoitettavissa, joten siksi tämä muutos, mutta siitä voidaan keskustella. Ei näitä ole kiveen hakattu, kyllä kaikista voidaan vielä keskustella. Edustaja Matula puhui urheilusta. Minä olen sitä mieltä, että juuri urheilun osalta on parannettu nyt tätä ohjelmaa. Sanavalinnoissa me seurasimme neuvoston ehdotuksia. Juuri näitä ruohonjuuritason toimia on näin voimakkaasti tuettu varmasti olemme tässä oikealla tiellä. Tässä taisivat olla kaikki esille tuodut kannat. Kiitokset. Kiitokset teille tuesta, ehdotuksista. Ja haluaisin vielä sanoa, että monet ehdotukset olivat tuttuja. Niitä on esitelty viime kuukausina, joten monet asiat olivat siellä mukana, kun olen ne kuullut aikaisemmin. Joten todella pyytäisin, että nyt kun lähdette tekemään tätä työtä, ja teette tarkistuksia, esityksiä komission asiakirjan. Katsokaa, mitä minä olen tehnyt niin, ettei tule päällekkäisyyksiä. Pyydän myös, ettei tästä tehdä liian monimutkaista, kun silloin on hankala ajaa näitä asioita läpi. 30. mennessä varmasti tällä välin minulla on vielä mahdollisuus keskustella komission kanssa. Olen aina valmis keskustelemaan ja toivon, että pedagogiset kykyni, joista on puhuttu täällä, myöskin tulevat tässä hyvin käyttöön. Voin jotain opettaa myös komissiolle. Kiitos oikein paljon tästä mukavasta aamusta ja nyt seuraava esityslistan kohta 11. Saamme kuulla esityksen tutkimuksesta rakennerastojen käyttö kulttuurialan hankkeeseen. Erittäin tärkeä aihe. Tiedätte kaikki, että kulttuuriohjelmamme on hyvin niukka. Sitten kysytään aina, miksi emme tee enempää ja nyt meillä on mahdollisuus kuulla, miten rakennerahastojen kautta käytetään kulttuurihankkeeseen varoja. Pyydän kaikkia, jotka haluavat täältä poistua, poistumaan nopeasti, koska haluamme jatkaa kokousta. Eli jos haluatte poistua salista, pyydän poistumaan nopeasti, muuten emme kuule täällä puhujia. Just a moment. Who is the lady? Okej. Okay. Good morning, everybody. Just a moment. Yeah. Okei. Okay. No niin. Valentina Mantalto, teillä on puheenvuoro. Um, so good morning everybody. Hyvää huomenta. Alkuun haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta esitellä teille tämä tutkimus, eli mikä on tämä hetkinen kulttuurin ohjelman tila. Tämä tutkimus liittyy siihen, että varoja voitaisiin käyttää käyttää muun muassa luovan teollisuuden piirissä ja tarkoituksena on laatia suosituksia ja helpottaa tulevassa kohesiopolitiikassa rakennerahastovarojen käyttöä. Ensinnäkin haluaisin kertoa teille tästä tutkimuksen laajuudesta. Me katsoimme kulttuuria ja luovaa teollisuussektoria, eli näitä niin sanottuja perinteisiä taiteen alueja ja sitten kulttuurisektoreja, kuten musiikki ja audiovisuaalinen ala ja sitten vielä luova sektori, eli ala, johon kulttuuri vaikuttaa ja jota kautta tuotetaan sitten näitä luovia tuotteita, kuten mainonta, suunnittelu, muoti ja arkkitehtuuri. Lukuisia tutkimuksia on toteutettu näiden alojen taloudellisiin vaikutuksiin ja Euroopan laajuisesti katsottuna tällä on keskeinen merkitys lähes 6 miljoonaa työpaikkaa ja lähes 3 prosenttia EUn BKTstä on tämä laajuus. Mielenkiintoista on se, että Kuten tutkimuksemme ensimmäinen osa on osoittanut, että kulttuuria ei pidetä enää pelkästään taloudellisena tekijänä, vaan myöskin sosiaalistaloudellisen innovaation osa-alueena. Eli tässä on muuttunut politiikassa ajattelutapa, erityisesti innovaatio, kulttuuri ja aluepoliittisella saralla. Kolme politiikka-asiakirjaa liittyy tähän Agenda for Culture. Siinä sanotaan, että kulttuuri on väline interkulttuurien välisen vuoropuhelun, luovuuden ja kansainvälisten suhteiden kehittämiseksi. Sitten meillä on olemassa vielä tämä Lippulava-hanke 2020 strategiasta. Siinä lähestytään laajempialaisemmin innovaation ja otetaan huomioon muun muassa suunnittelu ja luovat teollisuuden alat. Ja lisäksi meillä on olemassa Tämä Smart Growth 2010 asiakirja, siinä pidetään kulttuuria kaupunkien ja alueiden voimavarana ja luovaa teollisuutta pidetään parhaana mahdollisena linkkinä luovuuden ja innovaation välillä. Sitten meillä on vielä ECIA, joka on komission pääosaston yksikkö, siellä asiaa tarkastellaan, asiaa, mutta myöskin pääosasto, yrittäjyyspääosastossa tätä asiaa käsitellään. Eli tässä täytyy nyt muuttaa ajattelutapaa. Tällä hetkellä 6 miljardia on 6 miljoonaa on osoitettu kulttuurille ja nyt on vaikea arvioida, kuinka paljon sitä ohjataan luovaan teollisuuteen, mutta ei se mikään suuri summa ole, kun katsotaan kohosiopolitiikan kokonaisbudjettia vuosilta 2007-2013. Ja kulttuurilla on oma roolinsa kohosiopolitiikan prioriteettialueilla. Kulttuuri löytyy useampaan otteeseen aluekehitysrahaston otsakkeista. Kulttuuriin viitataan puhuttaessa kulttuuriperinnöstä, palveluista ja muista. Ja kun katsotaan näitä suuntaviivoja, niin joissakin viitataan siihen, että miten kulttuuriin voitaisiin investoida. Eli se on eräänlainen tällainen pehmeä poliittinen väline, mutta sitä kautta voidaan luoda parempia työpaikkoja ja kehittää myöskin matkailua. Tämä on tietenkin hyvä asia, mutta täältä puuttuu viittaus uuteen kulttuuriulottuvuuteen, eli sosiaalistaloudellisen innovaation lähteenä toimivaan kulttuuriin. Mielenkiintoista on se, niin kuin analyysi ja muut tutkimukset ovat osoittaneet, me olemme löytäneet yhdeksän keskeistä esimerkkiä siitä, että että kaupungit, alueet ja maatkin menevät pidemmälle ja tulkitsevat kulttuuria laaja-alaisemmin. Olen ottanut tässä muutamia esille. Tutkimuksesta niitä löytyy enemmän. Esimerkiksi Berliinistä löytyy esimerkki niin sanottu Creative City. Berliini on investoinut yli miljoona euroa rakennerahastorahoista tämän brändin laajentamiseksi. ja kulttuuri on integroitu tähän tulevaisuuden Berliinin hankkeeseen. Suomestakin löytyy hankkeita tähän liittyen ja mielenkiintoista on, että tästä hankkeesta ja sen rahoituksesta vastaa sosiaalirahasto, mutta on yllättävää, että tällä saralla sosiaalirahasto varoja myöntää. Ja sitä, eli tal- valtiovarainministeriö saatiin vakuuttuneeksi siitä, että tällä kulttuurialalla pitäisi ottaa käyttöön uusi ohjelma. Sitten Creative Estonia, se on kansallinen ohjelma ja keskityn täh- tähän hetken kuluttua vielä syvällisemmin. eli Nant ja Creative Estonia Urbact, niistä nyt muutama sananen. Miksi Nant? Siellä on tehty erinomaista työtä rakennerahastovarojen avulla. Kaupunki on erittäin tärkeä teollisuuskeskus, mutta 80-luvun alkupuolella kaupunki kohtasi uuden haasteen sen piti saada oma teollisuusalueensa kukoistamaan uudemman kerran, eli saada kansalaisia ja matkailijoita takaisin tälle alueelle, joka löytyy tältä, tältä saarelta kaupungin keskustan ytimestä. Eli noin 20 vuotta sitten Nantissa aloitettiin houkuttelemaan taiteilijaa paikan päälle ilman sen kummempaa suunnitelmaa. muun muassa Theater Deluxe teatteri houkuteltiin paikalle ja sitten järjestettiin äh, Valon ja ties mitä, ja arkkitehtejä pyydettiin muokkaamaan tätä maisemaa. Eli on havaittu, miten tärkeä merkitys taiteella on, jos henkilöitä halutaan houkutella paikalle. Lisäksi tämä näkyy myöskin rakennusten tyylistä – ja siitä, että tällä saarella sijaitsee myöskin arkkitehtikoulu ja myöskin taidealan oppilaitos se tulee sijoittumaan tälle saarelle. Politiikan puolellakin on tuettu kulttuuria eräänlaisena virkistävänä tekijänä. Se on ollut tärkeällä, tärkeässä roolissa ja nykyinen Ranskan pääministeri, entinen pormestari, on tukenut tätä kulttuuripolitiikkaa, koska hän on sitä mieltä, että kulttuurin kautta sosiaalielämää ja taloutta saadaan elävöitettyä. Eli nyt kyse on todellista turistikohteesta. Matkailijamäärät ovat kasvaneet sadasta tuhannesta noin 200 sataan tuhanteen. Ja on syntynyt uudenlainen imago tälle koko alueelle. Kun katsotaan tätä oikealla puolella olevaa kone Norsua, se on yksi esimerkki siitä, millä tavalla on tätä kehitystyötä tehty ja se on ikään kuin kulttuurillinen ikoni, joka löytyy Nantissa. Vastavalaisia ratkaisumalleja on sovellettu muuallakin pienissä kaupungissa, kuten Tartossa, ja on erittäin mielenkiintoista panna merkille, että Tarto on linkittänyt työnsä juuri kulttuurin ja luovaan teollisuuteen keskeisimpinä toiminta-alueina, ja nämä liittyvät tähän Creative Estonia hankkeeseen. Rakennerahastovaroja on käytetty hyväksi tässä yhteydessä. Tartun tavoitteena on houkutella nuorisoa kaupunkiin. 100 000 ihmistä asuu kaupungissa, niistä 20 000 opiskelija. Tarkoituksena on tukea yrittäjyyttä ja luovaa toimintaa ja pyrkiä pitämään heidät täällä kaupungissa. Sitten Creative Creative Spillovers, tämä on erittäin mielenkiintoinen hanke. Tämän hankkeen tavoitteena on linkittää luovateollisuus ja kulttuuri muihin talousaloihin. Eli politiikassa pyritään todellakin korostamaan sitä, että kulttuurin kautta voidaan saada kerrannaisvaikutuksia muillakin aloilla. Tavoitteena on siis tunnistaa ne välineet, joilla voidaan varmistaa yhteistyö kulttuuriin ja muiden talouden alojen välillä ja samalla laajentaa kulttuurikenttää ja luoda uusia markkinoita. Eli kyse on luoda uudenlaista kulttuuripolitiikkaa, uudenlaisia markkinoita kulttuurille. Mitäs paraikaa tapahtuu uudessa kohesiopolitiikassa ja kun katsotaan komission ehdotusta, niin se on aivan toisenlainen rakenteeltaan. En lähde nyt ruotimaan yksityiskohtia, kun aikaakaan ei ole hirveästi käytettävissä, mutta haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että mikä on kulttuurin rooli kohesiopolitiikkaan liittyvässä komission ehdotuksessa. Kulttuuri löytyy EAKR-ehdotuksesta ja sitten teema-alueesta kuusi ja tarkoituksena on tukea ja panostaa juuri kulttuuriperinnön vaalimiseen. Täällä viitataan myöskin PK-yrityksiin ja kulttuuriteollisuuden tukemiseen ja kulttuuriväliseen toimintaan. Mutta kulttuuri ei kuulu temaattisiin painopistealueisiin tässä uudessa kohesiopolitiikassa edelleenkin viitataan kulttuuriperintöön, mutta ei infrastruktuureihin, kuten palveluihin tai luovaan teollisuuteen yhteisissä kehyksissä tähän viitataan, mutta kyse ei ole asetuksesta ja tähän voidaan tehdä muutoksia ja ihan hiljattain komissio on esittänyt oman uuden ehdotuksensa. Mielenkiintoista ja tärkeää on muistaa se, että uusi kohesiopolitiikka antaa mahdollisuuden kulttuurin linkittämisen Smart Specialization Strategies strategiaohjelmaa. Tähän SSS liittyen komissio on ilmoittanut, että että virtaviivaistamista olisi toteutettava. Ja tämä on myöskin ehto sille, että rakennerahastovaroja voi saada käyttöönsä. Eli on erittäin tärkeää, että alueet ja jäsenvaltiot toimivat virtaviivaistutummin kulttuurialalle, jotta he todellakin voivat saada mahdollisuuden nauttia näistä rakennerahastovaroista. Eli yhteenvedonomaisesti voin sanoa, että tämä poliittinen ilmapiiri on muuttunut kulttuurin hyväksi toimivaksi lähestymistavaksi. Kulttuuria ei pidätä enää pelkkänä toimialana, vaan eräänlaisena voiman lähteenä. Täällä on tietenkin, siis rakennerahastovaroilla on myöskin vipuvaikutus, niin kuin Nämä mainitsemani esimerkit ovat osoittaneet ilman rakennerahastovaroja Berliinissä, Nautissa ja Virossa näitä projekteja ei olisi saatu toteutettua. Ja poliittistakin tukea tarvitaan. Erittäin tärkeällä siellä on myöskin se, että Interreg ja urbak ohjelma toimivat. Niistä en sanonut sen kummempaa, mutta kaikissa tutkimuksissa on todettu, tai nämä liittyvät näihin Interregiin ja sitä kautta voidaan oppia ja vaihtaa tietotaitoa. Kyse ei ole vain byrokraattisesta järjestelmästä, vaan siitä, että nämäkin ohjelmat saavat uutta pontta. kohesiopolitiikasta tämä ei kuvastu kovinkaan selkeästi, siksi meillä on lukuisia ehdotuksia, joista tässä nyt löytyy muutama tutkimuksesta enemmänkin. Ensimmäinen suosituksemme kuuluu, että kulttuurimääritelmää täytyy tarkentaa, eli kulttuuri on kestävän kehityksen lähde. Eli sen verran tärkeää, että sitä pitää myöskin vaalia, mutta se myöskin voi tarjota uudelle taloudelle uudenlaisia ajattelumalleja. Tutkimuksesta lainaisin yhdestä kohtaa seuraavaa koskien kestävää kehitystä. Tarkoituksena on monimuotoisuutta vaalia ja se ei tarkoita vain ainoastaan sitä, että olemassa olevia malleja vaalitaan, vaan että yritetään saada vauhtia innovatiiviseen toimintaan. Kestävää kehitystä voidaan saada aikaiseksi. Se tarkoittaa sitä, että Eurooppa voi kehittyä ja samalla siitä olisi hyötyä nykyisille ja tuleville sukupolville. Eli on tärkeää että kulttuuria pidetään tämän hetken ja myöskin tulevaisuuden kannalta tärkeänä toiminta-alueena. Tarkoituksena olisi myöskin, että kulttuuri, kulttuurista muotoistuisi uusi temaattinen pääpainopistealue. joiden kautta voidaan kestävää kehitystä tukea. Lisäksi esitämme kulttuuriin liittyviä suosituksia, jotta kulttuuri otettaisiin huomioon uudenlaisilla aloilla, jotka eivät välttämättä liity suoraan teknologian kehitykseen, mutta myöskin vihreän kasvuun ja kapasiteetin kasvattamiseen. Lisäksi tietoisuutta tulee lisätä ja tatauttaa lobbaustyötä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta jotta rakennerahastovaroja voidaan tehokkaammin ohjata kulttuuritoimiin. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen alustus, hyvin mielenkiintoinen ja sopii hyvin niihin kokemuksiin, joita meillä on, jos ajattelen Naantia. Olen nähnyt, kun menin rannikolle lasteni kanssa – kauan aikaa sitten. Siellä ei ollut mitään. Silloin se on Saarbrückenin oman kaupunkini ystävyyskaupunki. Kehitys on uskomaton. Pidän siitä. Se on nyt hieno kaupunki. Orhusissa kävimme kulttuurivaliokunnan valtuuskunnan kanssa. Voisinko saada vähän lisää valoa tänne saliin? No, minusta tuntuu, että tuossa on vähän sama. Nähdään, että monet kaupungit eivät olisi voineet kukoistaa tällä tapaa ilman, että olisi saatu rahaa tavalla, jota esititte. Kiitos oikein paljon työstänne. Nyt meidän pitää pyrkiä saamaan nämä asiat eteenpäin, tuettua niitä edelleen. Helka Tryppel. Kiitos paljon tästä alustuksesta. Se oli hyvin mielenkiintoinen sisällön osalta, hienosti kannustavasti esitetty myös. Kun keskustellaan luovasta teollisuudesta, niin usean vuoden ajan jo on poliittista kiistaa siitä, miten voidaan selkeästi osoittaa, että kulttuuri voi olla myös väline. Ilman, että viedään siltä sen oma arvo, on nähtävä, että kulttuuri on myös tärkeä innovaation väline, luo sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja näin kuuluu myöskin talouspolitiikkaan. Jos voitaisiin ajatella, että tulevaisuudessa rakennerahastojen EUn 2020 ohjelmissa voitaisiin ymmärtää komissiossakin, että teollisuudella, anteeksi, kulttuurilla on tärkeä asema talouspolitiikassa, olisimme päässeet pitkälle. On mielenkiintoista, että voidaan todella nähdä, että jos kulttuuria, monimuotoisuutta, niin kuin hienosti sanoitte, toivotetaan taiteilijat tervetulleeksi. Jos ajetaan tällaista politiikkaa, pyritään näin elvyttämään uudestaan kaupunkia ja kaupunkien keskustoja. Näin voitaisiin varmasti saada hyvää kehitystä lähivuosiksi. Berliinin hän tunnen. Ja olen käynyt Virossa, tutustunut muihin hankkeisiin, myös Nantin hankkeeseen. Kaikkialla maailmassa voidaan nähdä, että jos tällainen valinta on tehty, sillä on ollut myönteisiä vaikutuksia. Tällä tiellä voidaan jatkaa. Tämä on hyvin tärkeää myös sisäisissä budjettitaisteluissamme, ei miten tärkeää luova ala voi olla. Sanoitte vielä yhden asian, jota haluaisin painottaa. Se on varmasti tärkeää, kun ei puhuta ainoastaan taloudellisista vaikutuksista, vaan identiteettikysymyksistä siitä, miten eurooppalaiset kansalaiset näkevät identiteettinsä kestävän kehityksen tekijä. Muistettava menneisyys, mutta samalla katsottava tulevaisuuteen luotava perspektiivi. Jos tätä voidaan vähän laajentaa ja saada monien kollegoiden päin nämä ajatukset, niin se olisi myönteistä kehitystä. Kiitos. Kiitos edustaja Kamarever. Äh, Paljon kiitoksia. Kiitokset tästä tutkimuksesta. Perustelen samalla tavalla kuin Helga Tryppeli juuri äsken teki. Päivittäisissä keskusteluissa vain toteamme uudestaan ja uudestaan, että tietoisuus on tärkeä, että kulttuurin kautta voidaan kehitystä saada aikaiseksi, mutta tämä tietoisuus on aika vaatimatonta vielä. Minä uskon, että aika laajalti tällainen käsitys vallitsee. Eli jos säästetään, niin kulttuurista säästetään, eikä ymmärretä, että kulttuurin kautta voidaan kaupunkia todellakin lähteä kestävältä pohjalta kehittämään. Eli että se vaikuttaa kunnalle ja kaupungille paljon, että kulttuuri on elävää. Eli tarvitaan myöskin tämän taloudellisen kasvun lisäksi myöskin kulttuuria. Eli meidän täytyy varmaankin vielä pohdiskella sitä, miten nykyisiä rakennerahastoa mahdollisuuksia voidaan välittää tietona kuntatasolle, sillä rakennerahastoista ei juuri laisinkaan keskustella silloin, kun puhutaan siitä, että mistäköhän saataisiin rahaa innovoiviin projekteihin, jotka liittyvät kulttuuriin. Ja tiedän, että valiokunnan jäsenet ovat esittäneet lukuisia tarkistuksia aluevaliokunnassa, jotta tämä moniulotteisuus huomioitaisiin. Eli ei katsottaisiin vain ainoastaan kulttuuriperintöä, vaan myöskin kulttuuriinfrastruktuuria. Ja että rakennerahastojen kautta projekteja voitaisiin kehittää. Toivottavasti tämä saadaan ujutettua rakennerahastoihin, eli ei katsota vain ainoastaan sitä, että kulttuuriperintöä vaalitaan, vaan että myöskin tulevia hankkeita voitaisiin sitä kautta rahoittaa meidän täytyy pohtia sitä, että miten me saamme nämä hyvät esimerkit, jotka mainitsitte, miten niistä voitaisiin ja välittää kansalaisten suuntaan, eli mitä hyvää voidaan näillä saada aikaiseksi, eli ettei kyse ole vain ja ainoastaan niin sanotusta kulttuuripoliittisesta hölynpölystä, vaan että käytännön tasolla ihan kaupungissa jokainen kansalainen voi näistä hyödystä nauttia. Kiitoksia. Kiitos edustaja Skuri. <clears throat> Kiitos. Haluaisin onnitella Montaltoa tästä erinomaisesta tutkimuksesta ja kertomuksesta. Se on hyödyllinen meille. Haluaisin tietää, olitteko tätä tutkimusta tehdessänne ongelmien edessä? Syntyykö ongelmatilanteita? Kertoivatko nämä kaupungit esimerkiksi siitä, että rahoituksen saannissa on ollut ongelmia? Mielelläni kuulisin, tuliko tällainen esille työnne aikana? Te puhuitte myös kulttuurisektorin prioriteetista. Totta kai se on kaikille tässä valikunnassa istuville on päivän selvää. Me olemme keskustelleet siitä, mitä muissa valiokunnissa on tapahtunut. Kulttuuriperintö tarkistukset ilmeisesti on hylätty. Täytyy nyt katsoa vielä, pitääkö tämä tieto paikkansa, onko tilanne todella tällainen, mutta toiminnon joka tapauksessa ryhdyttävä. Meidän näkökulmastamme näin kuitenkin käy aivan liian usein. Joskus katsotaan, että kulttuuri on jotenkin marginaali-ilmiö. Mutta kuitenkin se on kansalaisten elämässä hyvin keskeinen ilmiö. Kiitos. Uh, shall I answer in English or Italian? Is it the same? Vastaanko englanniksi vai italiaksi? Käykö kumpi vai? Oh, sorry. Mrs. Costa. Edustaja Costa. Um, grazie davvero per questo studio, Teresa Montalto. Kiitos oikein paljon. Ja mä tästä tutkimuksesta. Se on erittäin hyvä ja tulee nyt aivan oikeaan aikaan, kun pyrimme luomaan näitä seitsemän vuoden ohjelmia. Siksi on hyvin tärkeää saada tällaisia tutkimuksia, joiden varaan voidaan perustaa tulevat päätökset. Minä esittelen piekkoin mietinnön, mutta on tärkeää ymmärtää, kuten monta kertaa on täällä valiokunnassa tehtykin, että on priorisoitava kulttuuripolitiikan alueellista ja paikallista ulottuvuutta. Eli tavallaan koko ajattelua pitäisi vähän muuttaa. Pitäisi ymmärtää, että innovaatioita voi tapahtua alueellisella tasolla. Ja tämä voi olla paljon houkuttelevampaa kansalaisten silmissä, ehkä taloudellisesti myös kannattavampaa jos lähdetään sieltä alue- ja paikallistasolta, joten tällainen tutkimus auttaa meitä kovasti, kun jatkamme keskusteluitamme, koska todella ajattelutapaa on muutettava. Vuodesta 2013 ohjelma muuttuu, kun ajatellaan kulttuuriperintöä ja pk-yrityksiä kulttuuria. Vihreä kirja on oikeastaan lähes valmis. Tämä keskustellaan kulttuurista ja kulttuurialan aloitteista, mutta joka tapauksessa on kyse siitä, että integroidaan horisontaalista politiikkaa. Tutkimus tuo selkeästi esiin sen, että tämä ei ole ala, vaan ympäristön tavoin uusiutuva resurssi. Siksi meidän pitää muuttaa poliittista ajatteluamme, saada aikaan sellainen lähestymistapa, jossa kulttuuri on läsnä kaikessa päätöksenteossa. Pidän tätä erityisen tärkeää. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan myös alue, poliittista valiokuntaa ja monivuotisia rahoitusnäkymiä. Kohesiopolitiikan 11 prioriteettia on esitettynä ja varmasti on huolestuttavaa se, että on 1,8 miljardia euroa Creative Europe ohjelmalle, että tämä olisi ainoa kulttuurirahoitus horisontaalisella tapaa Euroopassa. Tämä on todella mielenkiintoinen tutkimus. Mielelläni haluaisin vähän enemmän sellaisia vertailevia analyysejä, joista voisi olla meille hyötyä, kun voisimme nähdä parhaita käytäntöjä. Eli jos voisimme nähdä sellaisia ohjelmia, joissa on monia muita tahoja mukana. Ja nähtäisiin myös maaseutualueita, jotka ovat tällaisten ohjelmien kautta uusiutuneet. Tämä olisi varmasti hyödyllistä. Kansallisella tasolla leikataan parhaillaan paljon kulttuurivaroja ja rakennerahastot ovat uhattuna myös. Eli tämä on todella arvokas tutkimus meille. Kiitos oikein paljon. Mrs. Pagliadelli. Kiitos edustaja Pagliadelli. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μοντάλτο για αυτή την συλλογική δουλειά. Πραγματικά ήρθε σε μία στιγμή. Niin. Onnittelen tehdystä työstä. Tämä sattuu oikein hyvän ajankohtaan, koska mehän olemme huolissamme siitä, että Eurooppa on kovin heikko kulttuurialan rahoituksessa. Kulttuuri kulttuurivaliokunnan jäsenet eivät pysty vakuuttamaan muiden valiokuntien jäseniä siitä, kuinka tärkeää on todella rahoittaa kulttuuriala ja kulttuurihankkeita. Tässä tutkimuksessa käytetään termiä innovaatio muissa kuin teknologian yhteyksissä. Kun katsomme innovaatiota, joka ei ole pelkästään teknistä, teknologista toimintaa, vaan aivan muuta, niin tästä avautuu aivan uudet ja mielenkiintoiset näkymät. Tämä usein ymmärtää väärin. Kaikki kuvittelevat, että te- teknologiainstituutin heiniähän tämä totta kai on, mutta eihän näin ole. Kun me määrittelemme kulttuuria, onko meillä tällaista määritelmää edes? Usein näyttää siltä, että syntyy todella väärinkäsityksiä. Kaikki eivät ymmärrä termiä kulttuuri ollenkaan samalla tavalla. Jokainen valiokunta, eri toimielin ymmärtää sen eri tavalla. list, Marie-Thérèse. Viimeisenä, mutta ei vähempänä Marie-Thérèse. Merci, Madame la Présidente. C'est bon, ça marche. Kiitos puheenjohtaja, toimiko? Haluaisin kiittää tästä hyvin kattavasta tutkimuksesta. Rakennerahastot huolestuttavat minua aiheena, koska olen myös rekivaliokunnan jäsen. Haluaisin vahvistaa, että me olemme hyvin huolestuneita tästä aiheesta valiokunnassamme, koska teemme oma mietinnön. Minä olen siitä, olin sitä vastuussa viime vuonna. Ja aiheena oli nimenomaan potentiaali kulttuuria luovilla aloilla. Ja totta kai rahoituskysymykset nousivat esille. Tässä mietinnössä me äänestimme tietyistä ehdotuksista, jotta rakennerahastoja voitaisiin paremmin ja enemmän hyödyntää kulttuurialalla. Kulttuurialalla on tämä kaksinaisuus, eli taloudellinen ulottuvuus ja toisaalta kulttuurinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Mietinnössämme me Oikeastaan ehdotimme hyvin johdonmukaisia ajatuksia teidän tutkimuksenne kanssa. Rakennerahastojen alalla me äänestimme valiokunnassa heinäkuun alussa tietyistä eh, tarkistuksista asetukseen. Eli jos tämä kokous olisi ollut jo ennen tuota toista tapahtumaa, niin siitä olisi ollut vielä enemmän hyötyä. Mutta ei vielä ole liian myöhäistä, koska nythän me käymme kolmikantaneuvotteluja neuvoston komission kesken ja haluamme korostaa sitä, että kulttuuri näkyisi paremmin myös säännöissä. Me teemme unionin ja jäsenvaltioiden kesken myös kumppanuussopimuksia ja toivomme, että kulttuuri näkyisi toimintaohjelmissa ja sopimuksissa, koska nämä toimintaohjelmat nimenomaan näkyvät kentällä jo ruohonjuuritasolla. Alueet ja me joudumme tekemään loppausta alueilla, jotta kulttuuri todella olisi mukana näissä toimintaohjelmissa. Meillä on paljon mahdollisuuksia Me itse kullakin toimia. On puhuttu kulttuuriperinnöstä, infrastruktuurista. Täytyy muistaa myös se, mitä kulttuuri merkitsee alueille, työpaikat, jotka olevat, ovat mahdollisia viime vuonna – tutkimus mainitsi todellakin merkittäviä lukuja työllisyyden näkökulmasta. Näitä lukuja käytetään hyväksi myös, kun osoitetaan, minkälainen taloudellisen, sosiaalisen ulottuvuuden, työllistävyyden potentiaali kulttuurialalla on. On äärimmäisen tärkeää, että toimii pedagogisesti ja toistelemme näitä lukuja, koska ne ovat niin äärimmäisen tärkeitä, erityisesti näin aikoina, kun elämme kriisiä. Kiitos. Merci bien. Kiitos paljon. culturelle. Täytyy puhua myös näistä kulttuurireiteistä. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoista matkailun kannalta, alue, alueiden talouskehityksen kannalta, kulttuurin kannalta. Eli kyllä tämä ansaitsisi huomiota osakseen. Madame, Montalto, you have the floor now. Niin, Raumalta, teillä on nyt puheenvuoro. Kiitos, kiitos kaikista kommenteista. Yritän vähän vastata erityisesti edustaja Skurian esittämään kysymykseen. Mahdollisuus saada rakennerastovaroja, hallinnolliset ongelmat, byrokraattiset ongelmat. Kyllä me tutustuimme näihin, mutta yksityiskohtaisesti, kun se ei ollut tarkoituksenakaan tässä tutkimuksessa, mutta se on asia, joka tuli esiin useat kerran eri sidosryhmien osalta – kun viranomaiset tai kulttuurialan toimijat pyrkivät saamaan näitä varoja. Tämä oli myös kysymys, joka tuli useat kerrat esiin, se, että operationaalisissa ohjelmissa pidetään kulttuuria prioriteettina on asia, josta voitaisiin pitää kiinni, niin kunhan kulttuuri on prioriteettina siellä, niin silloin varataan varoja myös tuolle alalle ja siksi on helpompi päästä näihin varoihin käsiksi tulevaisuudessa. Siksi on tärkeää nyt neuvotella lobata hyvin, jotta voidaan helpottaa näiden varojen käyttöä vuosina 2013-2020. Mutta tietenkin siellä on muita ongelmia, jotka pitää sitten kansallisella tai aluetasolla ratkaista. Ja sitten yleisesti ottaen, kiitos kaikista kommentoista erityisesti, mitä edustaja Kosta sanoi siitä, että pitää ymmärtää, että kulttuuri on resurssi. Tämä on yksi suosituksistammekin, mutta todella uskomme, että tämä on todella relevanttia, koska jos nyt katsotaan, voitaisiin puhua ehkä määritelmäkysymyksestä, on hyvin vaikea ehkä määritellä kulttuuria, mutta tutkimuksessa sanotaan, että on tavallaan kaksi tapaa määritellä kulttuuri toisaalta filosofisempi lähestymistapa kulttuuriin ja näin haluamme ymmärtää kulttuurin resurssina. Ja sitten määritelmä, joka on enemmän sektori, sektoreihin liittyvä. Tästä keskustellaan paljon. Tässä me ehdotamme tätä määritelmäämme, mutta se voi tietenkin riippua vähän maasta, miten se ymmärretään, miten nähdään – kulttuuri kuitenkin kehityksen resurssina, se on tärkeä lähtökohta, että voidaan sitten katsoa eri aloja ja saada näin hyvä määritelmä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Tästä on paljon apua meille, kun keskustellaan rakennerastoista. Vielä ei ole liian myöhäistä. Monista aiheesta meillä oli jo ajatuksia, mutta annoitte meille nyt parempaa perustaa neuvottelussa kollegoiden kanssa. Kiitos oikein paljon, tästä oli meille paljon hyötyä. Jälleen kerran kiitoksia. So, meine lieben Kolleginnen Kollegen, any other... Hyvät kollegat, onko mahdollisia muita asioita? Vastustaako joku jotain kohtaa pöytäkirjasta? No, jos ei, niin 8.9. lokakuuta seuraavat kokoukset. Tällä välin teillä on oikeus ja velvollisuus tehdä tarkistuksia minun mietintööni. Haluaisin kiittää myös tulkkeja. Ja nyt meillä on suljetuin oven koordinaattoreiden kokous, joten pyydän kaikkia muita lähtemään täältä salista.